ihan virallisesti, että saataisiin tietoa koordinaattoreiden keskustelusta, koska valiokunnanhan täytyy se siunata ja se täytyy tehdä ihan järjestelmällisesti, ei pelkästään kirjallisella ilmoituksella. Eli eilen oli koordinaattoreiden keskustelu ja se hoidettiin aika nopeasti. Ensinnäkin puhuttiin työtavasta, kun ajatellaan koko 2020 pakettia. Sovimme niin, että erityisesti ne, jotka ovat esittelijöitä tai varjoesittelijöitä, ja tavoitteena pitäisi olla, että 2012 syksyllä saataisiin täysistunnossa tavoitteen asettelusta päätös, ja ennen kaikkea on kyse siitä, että hyvin aikaisin voitaisiin keskustella kaikista paketin osista. Sitten e-support, eh, emme pystyneet sopimaan, että kuka voi tätä edustaisi tai meitä edustaa. Tässä asiassa oli monia ehdotuksia ja sitten oli se ehdotus, että tulevaisuudessa pitäisikö voida jakaa nämä mietinnöt vähän nopeammin tulevaisuudessa. No sitäkään ei saatu ehdotusta, koska tämä menettelytapa, joka meillä nyt on, niin aina silloin kun mietintö tai mietinnöt on annettu tiedoksi täysistunnossa, niin silloin ei voida enää tehdä mitään temppuja eikä lykätä, Eli se on se varmin tapa, joka on valittu. Ja sitten jaettiin nämä mietinnöt, ennen kaikkea 2020 mietinnöt, päämietinnön sai SED-ryhmä, sitten osallistumissäännöt EPPlle, strategia, innovaatiot, GUE otti sen, sitten toimeenpano satelliittinavigointojärjestelmästä meni EPPlle. Sitten kilpailukyky PK-yrityksissä Aldelle. Ja sitten direktiivin muuttaminen julkisen sektorin tiedon uudelleen käytöstä. Sitten annettiin muutama lausunto. Voitte kertoa kollegoille Market and Financial Instruments. Toinen osa, senkin sai Alde ympäristö- ja ilmasto-ohjelma Liven toimeenpano EPPlle tai LIFE 2011 Euroopan äh, luovuusohjelma, sitten EPP innovatiiviovälineet monivuotisissa rahoituspuitteissa EPPlle. Nyt tiedätte kaiken. Se onkin oikein hyvä. No ainakin ne, jotka ovat paikalla, tietävät. No sitten ensimmäinen kohta kuusi tälle päivälle. Eurooppalainen standardisaatio, kollega Girek on tässä esittelijä. Ja sen vuoksi annan puheenvuoron hänelle ensin. Ja komission edustajille myös tervetuloa. Kiitoksia. Euroopan asetus, niin? josta tänään puhumme, sillä täytyisi vaikuttaa hyödyllisessä mielessä yhtenäismarkkinoihin, standardeihin, innovaatioihin. Głównie o skrócenie procesu normalizacji. On kyse siitä, että lyhennetään tätä standardisaatioaikaa ja varmistetaan, että PK-yrityksillä on asianmukainen edustus ja kaikilla asiasta kiinnostuneilla yhteiskuntaryhmillä tähän prosessiin – tarpeeseen, että yleistetään standardien käyttö myöskin tieto- ja viestintätekniikassa ja että näin saadaan yhteentoimivuutta parannettua, kuten tiedämme yhteentoimivuus tieto- ja viestintätekniikassa siinä on suuria ongelmia Euroopassa. Ja myöskin standardit, jotka koskevat uusimpia tekniikoita se on vähän jätetty ylenkatsottu tässä, mutta nyt olen ottanut sen huomioon tässä jatkosuunnitelmissa. Kyse on nopeasti kehittyvistä tehokkaista tekniikoista, biotekniikka, nanoteknologia, ydinteknologia. Olennaisimmat muutokset, joita ehdotetaan asetuksessa, koskevat komission valtaoikeuksien, toimivaltuuksien eh, täsmentämistä. Ja sitten uutuus on se, että otetaan palvelu palvelustandardisaation piiriin ja että käsitellään eri tavoin tieto- ja viestintätekniikkaa, siis tieto- ja viestintätekniikkaa, ja uudistettu on myös hyvin tärkeä rahoituspohja standardisaatiolla. Esittelijänä tai lausuntona pidän positiivisena tätä uutta asetusehdotusta, parlamentin ja neuvoston asetusehdotusta, jossa lujitetaan tähän astista standardisaatiopolitiikkaa EU-ssa – ja tuodaan uusia osatekijöitä mukaan, joissa otetaan huomioon uudet haasteet, minkä ansiosta saadaan vakaa pohja sillä, että standardisaatio voidaan liittää paremmin yhteen eh, markkinoiden kanssa. Tällaisiin elementteihin kuuluu myöskin se, että tietojen, tietojärjestelmän piiriin otetaan myös palvelut. Sitten rahoitusosa on myös tärkeä, siitä jo puhuin, niin että luodaan parempi oikeusperusta ja yksinkertaistetaan menettelyitä. Kuitenkin jotkut ehdotuksen osat herättävät pelkoja siitä, että miten tehokkaasti voidaan toimia julkisen ja yksityisen kumppanuuden puitteissa. Eli täytyy saada asetuksen sellaisia muutoksia, että siitä tulisi todellinen väline siinä, kun toimeenpannaan yhtenäisten markkinoiden tukeminen, se, että sovelletaan standardeja, eurooppalaisia standardeja laajemmin, että helpotetaan innovaatioita ja että sidosryhmät pystyvät osallistumaan paremmin ja että varmistetaan kestävä kehitys. Eurooppalainen standardien järjestelmä, sitä täytyy parantaa niin, että tuodaan mukaan uusia osatekijöitä, jotka antavat sille lisäarvoa. Ja nyt yksityiskohtaisia huomioita. Ensinnäkin ei ole määritelty eurooppalaisia standardisääntöjä. Ja sitten kansallisen edustuksen periaate, siihen ei ole myöskään viittausta. Sitten puuttuu viittaus Tanskin periaatteeseen, joka on oleellinen standardin yhteenmukaistamiselle EU-tasolla. Kyse on siis siitä, että standardisaatioprosessi pysähtyy jossakin maassa, jos vastaava prosessi on käynnissä eurooppalaisella tasolla ja se on aloitettu. Täytyy myös määritellä tarkemmin tiettyjä käsitteitä, erityisesti sellaisilla alueilla, jossa ehdotetaan muutoksia sitä, miten tähän asti, tähän asti järjestelmä toimii. Ehdotetaan muutoksia siis tähän järjestelmässä. Asetusehdotuksessa siihen kuuluu teknisiä eritelmiä, että niitä käytettäisiin standardien sijasta. Kuitenkin ne kriteerit, jotka ne pitää täyttää, ovat, eivät ole niin tiukat. Ja yksi, tietysti yhteiskunnallinen konsensus on tässä tärkeällä pohjalla. Se on voima eurooppalaiselle järjestelmälle konsortioiden ja foorumeiden osallistuminen järjestelmään, sen ei pitäisi aiheuttaa sitä, että tulee keskenään ristiriitaisia standardeja ja keskenään kilpailevia teknisiä eritelmiä, eikä sen pitäisi estää sitä, että pk-yritykset pystyvät osallistumaan prosessiin. Täytyy lisää, että osallistumiskustannukset foorumeille ovat korkeat, sen vuoksi päätöksentekokriteerit eivät myöskään sillä ole aina demokraattisia konsortiot ja formit, niitä voivat dominoida EUn ulkopuoliset toimijat joissain tapauksissa. Sen vuoksi mahdollisuuksien mukaan täytyy rajoittaa sitä, että eurooppalaisia standardeja työstetään muualla kuin eurooppalaisissa standardointiorganisaatioissa. Ja täytyy käyttää hyväksi standardointiorganisaatioiden mahdollisuutta tuosta asiakirjoja perustuen konsensukseen ja niin, että kaikki asiasta kiinnostuneet ryhmät ovat mukana kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Teknisten eritelmien käyttö, se pitäisi sallia tiukasti määritellyssä tapauksessa niin, että pidetään yllä samat vaatimukset kuin standardeista, jotka tulevat muista lähteistä niin, että säilytetään avoimuuden periaatteet. Tieto- ja viestotekniikan osalta tulee kyseeseen myös se, että yhteen toimivuus pidetään yllä. Toisin sanoen. Tavoite, josta alussa puhuin, on hyvin asianmukainen. Mutta tiet sen saavuttamiseen voivat olla erilaiset. Tässä asiakirjassa ehdotetaan yhtä tietä. Voi olla, että se ei ole se tärkein tie, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että se on tie, joka mahdollistaa epäilemättä sen, että näitä prosesseja voidaan nopeuttaa ja että voidaan paremmin käyttää hyväksi esimerkiksi foorumeita. Do przygotowywania, do przy... Niin, juuri tieto- ja viestintätekniikan sääntelyn luomista. Tai tieto- ja viestintätekniikkaa koskevien sääntöjen luomista jossahan Euroopassa ollaan jonkun verran tulossa perässä verrattuna kilpailijoihimme globaalilla areenalla. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitoksia esittelijälle. Nyt antaisin kernaasti puheenvuoron komissiolle. Ja, ja, ja Brickman esittelee varmastikin tämän paperin komission puolesta. Thank you very much, Kiitoksia puheenjohtaja, jotta komissio saa mahdollisuuden esitellä teidän valiokuntanne jäsenille tämän ehdotuksen pääelementit, jossa keskitytään ö, näihin kysymyksiin, josta me kuulimme juuri esittelijältänne. Täytyy Haluan tässä yhteydessä kiittää Ragirgia hänen esittämästään tuesta meidän ehdotuksellemme ja olemme kirjanneet nämä elementit, jotka hän otti esille. Esityksenä haluan keskittyä lähinnä niihin elementteihin, joista Gierek puhui. Ja, ja on selvää jo nyt, että olemme tehneet ehdotuksen, joka nyt on pöydällä tällä haavaa. Ensinnäkin selvittäisin, että tämä on paketti. Ei ole kysymys pelkästään asetuksesta, vaan on myös kysymys tiedonannosta. Ja tämä on tärkeää huomata, koska standardointi on sellainen sektori, että me emme tarvitse juridisia instrumentteja kaikkiin strategian osioihin. Siksi olemmekin esitelleet tämän paketin tiedonannossa jossa mainitaan strategiset visiot standardoinnin osalta, vuoden 2020 strategian osalta. On tärkeää, tämä on tärkeää muistaa, koska eräät elementit, joista herra Gierek puhui, eivät näy tässä asetuksessa, mutta minä, ne tulevat esille tiedonannossa. Siksi haluaisinkin selittää, että Meillä on asetus, joka ja asetuksen keskeisin etu on siinä, että se, sitä voidaan soveltaa suoraan jäsenvaltioissa ilman kansallista lainsäädäntöä ja ilman näitä lainsäädännön, lainsäädännön siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä lähinnä koskee jäsenvaltioita, mutta myös komissiota ja tiettyyn mittaan myös Euroopan standardointielimiä. Tässä, tässä asetuksessa näkyvät kaikki elementit, jotka ovat tällä hetkellä eri juridisissa välineissä. Ja näin ollen tämä onkin tämä on käyttäjäystävällisempi. Ja näin ollen yhdessä tekstissä näkyy, näkyvät kaikki elementit, jotka, joita tarvitaan tämän asetuksen täytäntöönpanoon. Näin ollen näissä, näissäkin teksteissä näkyy, näkyvät nämä juridiset välineet, jotka ovat käytössä. Ja aivan erityisesti haluan mainita tämän ensimmäisen direktiivi 98 34. Mehän puhumme standardoinnista. Tämä ei ole tekninen asetus. Tämä osa, joka koskee teknistä asetusta 9834 direktiivissä, sitä ei se ei, siihen ei ehdotuksemme vaikuta. Me emme siis puhu teknisistä asetuksista, ainoastaan standardeista. Ja tietän, että tämä 9834 koskee sekä teknistä osiota että standardointia. Tämän tärkeä huomio, koska silloin kun me puhumme standardeista, niin meidän visiomme on se, että, että, että nämä ovat yksityisiä E, välineitä teollisuutta varten, eikä tässä ole, se on vapaaehtoisuutta pohjalta tapahtuvaa toimintaa, se ei ole tekninen, ää, pakollinen tekninen asetus. Ja eh, ehkäpä voisimmeko sitten seuraavaan, mennä seuraavaan kuvaan. Olemme sanoneet monessa yhteydessä, että se mitä me ehdotamme on ja se on evoluutiota eikä revoluutiota, siis se on kehitystä eikä vallankumousta. Me haluamme osoittaa, millä tavalla tämä toimii. Tämä järjestelmä ei ole muuttanut standardoinnin luonnetta. Siis tässä on kysymys vapaaehtoisesta markkinavetoisesta lähestymisestä ja me tukeudumme kansainvälisiin standardeihin, jotka eivät muutu. Ja Euroopan standardointielitien rooli on sellainen, että me emme muuta mitään tässä yhteydessä, siis Euroopan standardointielinten roolissa. Ja tietänette, että komissio on, nämä ovat yksityisiä järjestöjä, ja komissio on antanut niille aivan ainutkertainen sen aseman. Ne ovat saaneet etuoikeutetun aseman Euroopan standardeja laadittaessa. Meillä on kumppanuussopimus, me rahoitamme käyttökustannuksia 50 prosenttisesti. Ne ovat yksityisiä organisaatioita, mutta ne ovat meissä aivan erityissuhteessa meihin. Ja tässä viitataan Euroopan standardointiorganisaatioihin tässä asetuksessa ja kansalliset, kansallisten delegaatioiden periaate säilyy ennallaan. Ja tässä ei mitään muutoksia tapahtunut myöskään mandaateissa – me emme muuta mitään tässä liiketoimintamallissa Euroopan standardointijärjestöissä. Näin ollen me pidämme tämän ennallaan. Tämä ei näy siis asetuksessa, koska vaan se näkyy tiedonannossa, komission tiedonannossa. Juridinen äh, väline täytyy tuke, äh, tukeuttaa tiettyihin peruskriteereihin, siksi se onkin sisällytetty tiedonantoon, jossa siinä on selitetty kaikki sen järjestelmät ja tämä muodostaa pohjan Euroopan standardijärjestelmälle, jossa ei ole tapahtunut mitään muutoksia. Ja sitten puhuttiin innovoinnista, innovaatioista asetuksessa. Ensinnäkin komissio esittelee konsultoittuaan sidosryhmiä tällaisen vuosittaisen työohjelman. Ja tässä tukeudutaan avoimen konsultaatioon ja koordinointiin kaikkien sidosryhmien kanssa. Me olemme nyt valmistelemassa tällaista työohjelmaa, joka hyväksyttäneen komissiossa lähiviikkoina. Tämä tulee osoittamaan teille, miten Euroopan standardit tukevat eu lainsäädäntöä, mutta myös eu politiikkaa ja millä tavalla standardit voivat olla tavallaan niin kuin näiden EUn äh, päälippulaivojen käytössä, kuten innovaation ja digitaaliagendan käytössä ja muiden hankkeiden käytössä. Tämä tulee osoittamaan teille, mitä komissio aikoo tehdä lähiaikoina mandaatin osalta – tässä on tavallaan ensimmäinen vaihe, jos, joka esitellään komissio, neuvostolle ja, ja parlamentille standardoinnin saralta. Tämä työohjelma mainitaan asetuksessa, koska se on niin tärkeä uusi elementti. Ja tähän tarvittiin vain tiedonantoa parlamentille ja neuvostolle tämän selvittämiseksi ja me haluamme kuitenkin pitää kiinni siitä, että me ehdotamme, että tätä laajennetaan palvelusektorille. Näin ollen tämä standardin luonne ei poikkea entisestä. Me käytämme aina samoja periaatteita. Me haluamme saada sisällyttää kaikki sidosryhmät mukaan. Esittelijähän puhui uusista komission toimivaltuuksista, ja nämähän perustuvat Lissabonin sopimukseen, eli uuteen Lissabonin komitologiaan, joka mainitaan tässä ehdotuksessa. Ja siellä on myös delegoituja säädöksiä, ja me haluamme myös maailma käyttää myös olemassa olevia IKT-speksejä. Ja nämä olemassa olevat IKT-speksit merkitsevät sitä, että me emme anna mandaattia sellaista mandaattia, jolla lähdettiin tekemään uusia IKT-standardeja. Tämä ei ole suinkaan tässä ajatuksena, vaan me, meillä on tarkoitus käyttää olemassa olevia IKT-spesifikaatioita, jotka liittyvät turvatoimiin ja kriteereihin, joista täytyy pitää kiinni. Tämä elementti on tärkeää muistaa, koska muuten sekaannosta saattaa syntyä siitä syystä, että me annamme mandaatteja Euroopan standardointiorganisaatioille, jotka laativat standardeja, ja aivan erityinen ala onkin IKT, jossa me haluamme käyttää olemassa olevia speksejä, me emme halua antaa mitään uutta mandaattia. Ja Euroopan standardiorganisaatioiden mandaattistatus pysyy entisellään. Niitä ei anneta mitään, millekään muulle organisaatiolle standardien laatimiseen. Tämä on hyvin tärkeä elementti, koska olen nähnyt, että tässä on saattanut syntyä väärinkäsityksiäkin sitten PK-yritykset ja yhteiskunnan sidosryhmät. Tällä on tarkoitus saada tästä järjestelmästä yhtenäisempi ja kokonaisvaltaisempi. Ja me haluamme, että pk-yritykset, kuluttajat ja ympäristösidosryhmät ja, ja yhteiskunnan sidosryhmät ovat mukana. Ja tämä tapahtuu sekä politiikan tasolla että kaikissa kaikista standardointiprosessin vaiheissa Euroopan tasolla. Ja tämäkin näkyy asetuksessa, koska siinä puhutaan Euroopan tason toimista. Kansallisella tasolla me pidämme kiinni siitä, että tässä sovelletaan samoja periaatteita, mutta se ei voida kirjata asetukseen ja siksi se on kirjattu tiedonantoon ja sieltähän se löytyy osana näitä toimia, joita tarvitaan jäsenvaltioiden tasolla jotta yhteiskunta ja sidosryhmät saadaan aktiivisesti mukaan tähän toimintaan. Ja asetuksessa me ehdotamme harmonoituja rahoituskriteerejä tämän välineen sisällä. Tämäkin on innovaatio, koska tähän mennessä tällaisia harmonoituja tai yhden, yhdenmukaistettuja rahoitusvälineitä ei ole käytetty. Haluamme myös, että Euroopan standardijärjestelmää täytyy saada lisää edustavuutta ja vastuullisuutta. Tämä on tärkeä osa tätä integroitua konseptia. Ja vielä kerran, mitkä ovat standardijärjestöjen asema. Sen, Seneklek ja ETSI ovat edelleenkin monopoliasemassa Euroopan standardeja laadittaessa. Tämä on hyvin tärkeää muistaa Euroopan standardin järjestelmä on tuonut hyviä tuloksia. Meidän pitäisi jatkaa tältä pohjalta, jossa on aivan erityissuhde näiden, näiden organisaatioiden ja toisaalta komission välillä. Me haluamme painottaa lisää selkeä, selkeämpiä määräaikoja ja rahoitusta tulosten pohjalta. On selvää, että jos haluamme modernisoida ja jouduttaa standardijärjestelmiä, niin ei ole pakko puuttua näiden standardijärjestelmien rakenteisiin, vaan me haluamme pikemminkin pyytää näiltä organisaatioilta kunnollista suoritusta, joutuisaa suoritusta. Ja tämähän tukeutuu taas tähän puiteyhteistyösopimukseen, jolla me päivitämme entisiä sopimuksia ja sitten kun uusi asetus on hyväksytty, me tulemme panemaan täytäntöön uutta puitesopimusta, näiden standardointijärjestöjen kanssa, jos otetaan huomioon uuden rahoitusasetuksen, varoitusasetuksen sisältö. Me pyrimme lisäämään tehokkuutta 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Sitten kun meillä on uusi varanhoitoasetus ja uusi kumppanuuden kehyssopimus, me tulemme ottamaan mukaan yksinkertaistuselementtejä, jotka otetaan käyttöön jo varainhoitoasetuksessa. Mehän puhuimme aikaisemmin könttäsummista. Tämä otetaan käyttöön tässä kumppanuussopimuksessa varainhoitoasetuksen tarkoittamalla hengellä, tarkoittamassa hengessä. Tällä lisätään läpinäkyvyyttä raportoinnissa, joka sisältää myös kansallisen tason toiminnan. Mutta me pyydämme näitä toimijoita jouduttamaan tätä prosessin vauhtia vaarantamatta tietenkään standardien laatua. Ja tämähän liittyy tähän kumppanuuden kehyssopimuksen päivittämiseen, jossa pyritään yksinkertaistamaan näitä toimia. Ja sitten puhuttiin myös ajoituksesta, ajoituksesta tässä mietinnössä. Ajoitus on tärkeä, jotta voidaan vastata tarpeisiin. Tämä näyttää olevan epätasapainossa. Voi. Mitä, onko ongelma? Too small. I will, I will, I will say it. So. Sanon sen. Artiklassa 7, kohta 3 tässä asetusluonnoksessa siinä on kohta, jonka mukaan Euroopan standardit järjestöt eh, hyväksyt, eh, niiden pitää vastata kuukauden eh, sisällä tähän ehdotettuun mandaattiin. Ja sitten komissiolla on kolme kuukautta aikaa saada sopimusaikaan. Ja tässä yhtäältä vastaus on heippolampaa järjestöille, organisaatioille, koska tässä, tämä on, tässä kuitenkin pyritään koordinoimaan ja konsultoimaan tätä prosessia. Ja näin ollen se ei ole mikään ehdot yllätys niille, kun tämä, tätä mandaattia tullaan ehdottamaan, koska ne ovat kuitenkin mukana alusta asti tämän politiikan laatimisessa. Siksi me katsoimme, että kuukausi, yksi kuukausi riittää tähän tämän vastauksen antamiseen, koska se, se tiedetään jo etukäteen. Ja me olemme kuitenkin yhteistyössä, näillä se ei ole mikään yllätys. Kolme kuukautta komissiolle. Tähän, tähän liittyy terve taloushallinto. Ja meidän täytyy arvioida ehdotukset niiden relevanssin ja laadun ja budjetoinnin ja kustannustehokkuuden osalta. Sitten täytyy myös yksilöidä nämä ehdotukset. Tässä on tietenkin monia vaiheita. Totta kai me voimme parantaa tätä, tätä, tätä vähän no, nopeammassakin aikataulussa, mutta se ei ole sama asia kuin, että vastataan kyllä tai ei mutta tästä tulee lisätietoa myöhemmin. Sitten IKT-speksit on varsin tärkeä innovaatio, kuten esittelijä mainitsi. Toteaisimme, että on kaksi tapaa toimia tässä. Nämä selitykset löytyvät tiedonan, komission tiedonannosta, koska me itse asiassa rahkaisemme yhteistyöhön – että voitaisiin kehittää, kehittää uusia IKT-standardeja, mutta samaan aikaan on olemassa, olemassa nykyisiä yleisesti hyväksyttyjä IKT-speksejä, jotka ovat tärkeitä myös yhteiskäyttöisyyttä silmällä pitäen. Haluaisimmekin antaa mahdollisuuden ö, käyttää myös olemassa olevia IKT-speksejä. Tässä on, tässä on tietenkin ehtoja, jotka täytyy täyttää – että esimerkiksi sitten kun on konsultoitu sidosryhmiä foorumeille, jotka luodaan tätä varten, tämä käynnistyy ensi vuonna 2012. On useitakin ehtoja. Me emme käytä näitä olemassa olevia IKT-speksejä sellaisilla alo- aloilla, jossa on jo olemassa Euroopan tason standardeja. Totta kai toimimme näin vain, jos Euroopan tason standardit ovat vanhentuneita tai jos ne ei, niille ei ole markkinavetollisuutta tai, tai sitä standardia ei ole olemassa. Jo, on myös vissi, tiettyjä laatukriteerejä, jotka on mainittu tässä tiedonannossa. Tämä koskee aivan erityisesti rahoitusta tai rahoitussääntöjä. Ja siinä on kysymys myös kilpailusuuntaviivoista ja ja tässä tämä vaatii avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja VTO-sääntöjen soveltamista. So, uh, last, uh, last word about, uh... Sitten viimeinen sana varhaisesta hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta. Ja me haluaisimmekin kovasti että tämä hyväksyttäisiin aikaisin ja saataisiin käytön, jo otettua käyttöön jo vuoden 2013 alussa. Ja tämä on tärkeää myös pk-yrityksiä koskevan politiikan kannalta. Ja tämä liittyy myös innovointiin. Meidän täytyy vastata näihin haasteisiin. Sitten viimeinen sananen Tämä on hyvin tärkeä asia. Me käynnistämme vuonna 2013 tällaisen riippumattoman selvityksen muutoksista, jotka olemme tehneet. Kiitoksia kovasti. Ganz herzlichen Dank. Kiitoksia kovasti tästä informaatiosta. Ensimmäinen puheenvuoro pyytää herra Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s návrhem stanoviska pana kolegy Gierka a ve všech... Kolega Kirkin ehdotuksesta olen samaa mieltä kaikissa merkittävissä kohdissa ja tuen hänen lausuntoaan. jotka ovat myös joidenkin jäsenvaltioiden mielipiteen kanssa identtisiä, joita siis on ilmaistu neuvotteluissa neuvostossa. Muutama yksityiskohta vain. Pieni huomio. 5, 6 ja 8 tarkistuksesta. jotka ovat kohti 19, 20 ja 22. kun tuodaan tämä uusi teknisiä eritelmiä konseptin mukaan, niin onko siinä sitten perustelu oikea? Siinähän sanotaan, että standardit määritellään alueen mukaan eikä teollisuuden alan mukaan. Tämän voi ymmärtää vain osittain. Siis nämähän voivat olla sivun standardeja tai muita standardeja, mutta tässä pitäisi tehdä ero eri asiakirjojen välillä. Niiden välillä, jotka on valmisteltu foorumeissa ja konsortioissa ja sitten muiden välillä. Minulla olisi muutakin huomioita näistä yksityiskohdista, mutta muuten haluaisin sanoa, että kaikessa olennaisessa tässä lausunnossa niin olen samaa mieltä. Kiitoksia huomestanne. Kiitoksia. Kollega Bytikofer. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin ehdottaa, että ainakin tässä valiokunnassa saataisiin käyttöön standardi, joka koskee näiden slaidien kirjasin kokea, koska tämä on ihan kohtuutonta, kun katsoo slaidia eikä pysty lukemaan mitään, kun se on niin pientä pränttiä. Se ei ole kovinkaan palveluhakuista. Muilta osin Äh, esittäisin kolme kommenttia. Haluan kiittää esittelijää tästä hyvästä työstä, intensiivistä työstä, jota hän on tähän panostanut. Mitä tulee PK-yritysten mukaanottoa ja näitä yhteiskunnan sidosryhmien mukaanottoon, mitä näihin tulee, en ole varma, pitäisikö tässä vielä puhua vähän vahvemmasta panostuksesta. Muistan, muistan, että viime vaalikaudella tässä valiokunnassa jo on seikkaperäisesti keskusteltu asiasta, eikö se ole, joskus olisi mahdollista, että standardointijärjestöt PK-sektorilla ja että josko PK-yritykset ja yhteiskunnan sidosryhmät saisivat myös äänioikeuden, koska tämä ei ole vielä hoitunut. Ja tämä, näiden roolia voitaisiin vahvistaa. Ja herra Gierekhän esitti muotoilua ö, tarkistuksessa 18. Tuntuu minusta tekstin heikentämiseltä ainakin suhteessa standardiorganisaatioiden rooliin PK-sektorilla ja sidosryhmien tasolla. Tästä voitaisiin ehkä vielä puhua toisekseen. Se, että normeja foorumilta ja konsortio osilta otetaan mukaan, tämähän, tämä on tämän paketin yksi keskeinen seikka. Ja täytyy tunnustaa, että minusta nämä vahvat varaumat joita minä näin teidän lausunnossanne suhteessa näiden, forum, näiden standardien mukaan ottamiseen. Minä en ollut tästä samaa mieltä. Luulenpa, että on tärkeää huolehtia siitä, että myös tämän sektorin ö, normit ovat referenssinä myös kilpailuttamisessa. Ja se, mitä te ehdotatte, näissä muutoksissanne artiklaan 9 ja 10. Tämä näyttää jarruttavan tätä eikä suinkaan edistävän sitä. Tämä on minusta, tässä on syytä puhua enemmän. Ja kolmanneksi, aivan oikein totesitte, että oikeudellisessa, oikeudellisella, oikeudellisella sektorilla luodaan normeja palvelusektorille ja siitä lienemme kaikki yhtä mieltä, että, että meidän täytyy valita tässä varovainen tie, erityisesti suhteessa PK-yrityksiin. Siellähän on joka tapauksessa ainakin jäsenvaltioiden tasolla, ainakin minun kotimaassani, huomattavaa huolta sen suhteen, että tässä saattaa syntyä liian ripeitä normeja ja standardeja Euroopan tasolla, jotka saattavat haitata pk-yritysten toimintaa, ja siinä mielessä meidän pitäisi toimia tässä maltillisesti. Kiitoksia. Kiitos. Kollega Pytikofer, te ette ollut eilen täällä. Se oli, silloin oli vielä pienempää bränttiä, mutta siitä oli myös, että tämä oli ihan perusteltu huomio, että meidän pitäisi keskustella, että ainakin ne, jotka tulevat meille, että, että saadaan ainakin joku vähimmäisprintti koko, e, että, että tämä on erittäin hyvä käytännönläheinen kommentti. Kollega Odi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, koska olemme nyt ottamassa kantaa standardisointin kysymyksen ja sen muotoilu. Mielestäni kaikki akronymit olisi hyvä poistaa, koska loppujen lopuksi pyöritellään sitä samaa asiaa. No, nyt haluaisin palata pk-yritysongelmatiikkaan, josta herra Butikofferkin puhui. Tästä ei kuitenkaan ole mitään tarkistusta. 18, 19 ja 4 kaikki toteavat, että pienten ja keskisuorten yritysten osallistuminen on vähentynyt Mielestäni Euroopan komission vaatima alkuperäinen teksti on parempi, koska siinä puhutaan PK-yrityksistä, niiden osallistumisesta ja siitä, että niillä on kuitenkin vähemmän mahdollisuuksia järjestäytyä, joten niitä olisi tuettava. Ja kaiken kaikkiaan olisi otettava huomioon, että niiden kasvunäkymiä pitää vahvistaa. Myöskin teollisuusaspekti on tärkeä. Sitä ei mielestäni riittävästi korosteta, vaikkei tämä sinänsä ole mikään sektorikohtainen lähestymistapa. Ajattelen kuitenkin nyt kaikkia eurooppalaisia asianosaisia, kuluttajat, ympäristöjärjestöt, niiden edustajat, erilaiset kansalaisyh- kansalaisyhteiskunnan edustajat, PK-yritykset, mutta teollisuutta ei korosteta. Ja kuitenkin, jos ajattelen standardisoinnin merkitystä kilpailukyvylle, se on tärkeää ja siksi teollisuus olisi otettava huomioon. Jos ymmärsin oikein, tässä pyritään siihen, että mitä eturistiriitaa ei ammatti edustajien <clears throat> teollisuuden ja, ja muiden toimijoiden välillä syntyisi. Jos kuitenkin nyt ajattelen asiaa kaupan ja teollisuuden ja eri tahojen kannalta mielestäni, niin nämä kaikki edustavat yksissä tuumin eri kategorioita, joten en, en ymmärrä, miksi tämä puute on edelleenkin olemassa. Eli teollisuuden poissaolo pitäisi korjata. Kiitoksia. Haluaako komissio esittää muutaman vastauksen? Haluatteko vastata? Euh, euh, Aivan Ensimmäiseksi lähtisin liikkeelle herra Odin esityksestä ja hänen esittämistään kysymyksistä. Liitteessä kolme mainitaan kuitenkin nämä järjestöt. Kyse on yrityksistä ja yhteisöistä, joiden toimintaa rahoitetaan nimenomaan standardisointialalla. Meillä on olemassa luettelo jossa äh, nämä kaikki järjestöt on äh, listattu ja rahoitus on mainittu. Teollisuutta ei voida ottaa mukaan, koska teollisuuden rahoittaminen ei tällä tavoin onnistu. Eli liitteessä kolme on lueteltu kyseiset äh, tahot. Tämä kaikki on sovitettava yhteen tietenkin asetuksen kanssa – se, että neljä suurta organisaatiota pystytään rahoittamaan, on tietenkin lähtökohtana. Neljä mainittua tahoa saavat siis rahoitusta. Ja tämä kaikki on löydettävissä liitteestä kolme. Ja tietenkin olemme nyt vasta toteuttamassa standardisointihanketta, eurooppalaisia yhteisiä sääntöjä – ja, ja on selvää, että teollisuustaho on aivan välttämätön yhteistyökumppani tässä kokonaisuudessa. Tämä on aivan selvä asia. Se on perustava laatua oleva taho ja, ja se tietenkin edellyttää sitä, että säännöt voidaan hyväksyä yksissä tuumin ja myöskin markkinavoimat hyväksyvät tämä säännöt. On syytä ehkä vielä korostaa tätä seikkaa. Kiitokset muutoin tuesta, jota osoititte Euroopan komission käyttöön ottamalle PK-yritysmallille. Me nimenomaan pyrimme siihen, että PK-yritykset ovat hyvin edustettuina koko standardisointihankkeessa. Meidän alkuperäisessä ehdotuksessamme e, nimenomaan tätä esitettiin. Toisin sanoen pk-yritysten tiukempaa sitoutumista korostettiin. Kyse on tietenkin lainsäädäntöhankkeesta, jota viedään eteenpäin yksissä tuumiin, joten siihen on vaikea vaikuttaa. Mutta meidän kantamme pk-yritysten merkitykseen oli alkuperäisessä versiossa mukana. Jos ajattelemme keskustelua noin yleisesti ja nimenomaan asetuksen sisältyviä suuria merkittäviä uutuuksia. Me haluamme nimenomaan korostaa palvelusektoria ja IKT-kysymystä. On selvä, että me aio keksiä aivan uusia kategorioita esimerkiksi palveluiden saralle – samat menettelytavat äh, ja sääntöjen laatiminen äh, ovat luonnollisesti työmme pohjana. Meillä ei ole minkälaisia mahdollisuuksia pakottaa esimerkiksi palvelusektoria hyväksyvän äh, sääntöjä noin no, käytännön tasolla, jos asia näin voisi ilmaista – me olemme korostaneet eh, tätä eh, sekä tiedonannossamme että myöskin asetuksessa, mutta aika varovaisesti, eh, niin kuin täällä monet ovat todenneetkin. IKT-kysymyksen osalta, niin kuin herra Vutikofer totesi, jos haluamme tällä sektorilla olla todella etunenässä ja ottaa huomioon kaikki teknologian mahdollisuudet, joita markkinoilta löytyy. Meidän on toimittava näissä puitteissa. Euroopan komission tehtävä ei ole laatia näitä sääntöjä. Meillä on pikemminkin laadittuna tietty, tietty määrä aika tiukkoja kriteereitä, vankkoja kriteereitä, ja tätä kautta meidän mielestämme meillä on mahdollisuus taata – laatu ja laatukriteerit. Olemme siis eritelleet asiaan varsin tarkkaan. Ja niin kuin sanoin, jatkossa kaikki IKT-alan asianosaiset, erilaiset foorumit ja, ja palvelusektorin edustajat tulevat olemaan mukana jatkossa tämän asian kehittämisessä ja eteenpäin viemisessä. Eli toisin sanoen pyrimme käynnistämään mahdollisimman laaja kuulemisen IKT-saralla ja sen pohjalta Euroopan komissio laati oman ehdotuksensa ja pyrkii ottamaan IKT-alan edustajien suositukset mukaan. Luonnollisesti kaikki tämä sillä tavoin, että muut liitoksissa olevat seikat ja, ja politiikat otetaan huomioon. Ja, ja niin kuin sanottu, meillä on olemassa mekanismi, jonka puitteissa kaikkia näitä seikkoja voidaan käyttää hyväksi. Tässä se, mitä tässä alkuvaiheessa pystyn vastaamaan esittämiin kysymyksiin. Kiitoksia. Kysyn esittelijä Girekiltä, haluatteko te vielä lausua asiasta jotain? Haluatteko lausua asiasta jotain vielä, herra Girek? Ja e, Kiitoksia kahdessa asiassa. Kun puhutaan standardisaatioiden tekstiedistelmien määritelmistä, niin sehän voidaan määritellä myös iso standardien mukaan, jotka ovat ne standardit, jotka puhuvat juuri siitä, että miten tekniset erintermät ja standardit, miten ne eroavat toisistaan. Ja tässä olen samaa mieltä herra Bzezinan kanssa. Mutta sen sijaan, jos puhutaan PK-yrityksistä, niin tietysti niitä täytyy lähentää niin paljon kuin mahdollista näihin prosesseihin, joissa standardeja luodaan ja teknisiä eritelmiä kuitenkin tiettyjen periaatteiden, talousperiaatteiden mukaisesti. Ja sen vuoksi, jos puhutaan tarkistusta 18, niin siellä puhun siitä, että helpotetaan osallistumista edustajille. Se on ihan erilaista kuin, että varmistetaan osallistuminen, koska varmistaminen niin se tarkoittaa myös, että varmistetaan rahallinen osallisuus. En tiedä, ovatko standardointiorganisaatiot valmiita tällaiseen järjestelyyn. Yleisesti ottaen olen samaa mieltä edellisten puheenjohtajien kanssa. Niin paljon kuin mahdollista täytyy painottaa pk-yritysten merkitystä ja niiden roolia siinä, kun standardeja ja teknisiä järjestelmiä luodaan. Kiitoksia. Dann darf ich mich... Äh, no niin, kiitoksia kovasti, herra Gerek. Kiitän kollegoita ja kiitän komissiota. Ja näin on tämä esityslistan kohtaan loppuun käsitelty. Äh, tarkistusten jättöaika on 12. tammikuuta. Kukaan ei vastusta, näin on päätetty. Tämä on nyt sitten käsitelty ja pidetään viiden minuutin tauko ja kello 10 aloitetaan äänestys. Täytyy odottaa, että kaikki saapuvat kello kymmeneksi äänestämään. No niin, pikkuinen paussi. Okei. Okay. No niin, hyvät naiset ja herrat, eiköhän aloiteta. En tiedä miksi, mutta tänään on jonkin verran vähemmän porukkaa paikalla. Ehkä tämä liittyy tähän mukaviin päiviin tässä viikon lopulla. Eiköhän aloiteta. Toivottavasti sitten il- iltapäivällä joku on paikalla, koska meillä on esimerkiksi puheenjohtajamaan edustajana on paikalla, eikä ole niin mukavaa, jos, jos minä olen täällä yksikseni. Ja sitten puheenjohtajamaan edustaja minun kanssani. Ehkäpä tämä on mahdollista. No niin, aloitamme. Rouva Lena Kolarska-Bobinskan lausunto. Pyydän anteeksi hänen puolestaan. Hänellä on perheongelmia eikä hän päässyt paikalle tänään. Voimme aloittaa sitten kuitenkin. Hyvä. Aloitamme. Onko äh, äänestyskortit paikalla? Täytyy testata. Toimivatko kortit? Nyt aloitamme. Kompromissi. Seis, seis, seis, seis. Charles, ole hyvä. Um, I crave your indulgence, uh, my... Puheenjohtaja, kollegallani ei ole äänestyskorttia, joten Voisitteko panna käsiäänestyksemme merkille? Ja pahoittelen, pahoittelen. Tämä täytyy olla kyllä minun, minun vika. Okei. Okay. Selvä. No niin, täältä puuttuu yksi kortti. Ehkäpä siitä ei tule niin tämä. Claude, eikö silloin ole korttia? Wir haben einen von uns, der auch keine Karte hat. Das heißt, wir müssen da auch auf die... Yhdellä meistä ei ole korttia. A ist einer ohne Karte. Yksi, yksi ECR-läinen ilman korttia ja sitten tota, myös yksi vihreä on ilman ajokorttia, siis korttia. Onko joku muu? Onko muita, muita heikkouksia ryhmissä, muissa ryhmissä? Ei ole. Kaikki muut ovat täysimittaisesti mukana kuvioissa. Kompromissi A puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää päätetty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Numero 9 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 10 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 11 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 13 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 14 puolesta, äh, raukeaa, eikö? 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 raukeaa. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt kaikki raukeaa. 26, onko näin? 26 puolesta vastaan tyhjää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 No tarkistetaan. No pelkäsin. Minä pelkäsenkin tätä. Siellä katsottiin sillä silmällä. 38. Koneäänestys alkaa. No. My machine doesn't work. Once again? Once again. Kerran vielä. Meine klappt nicht, ja. Minun korttini nyt ei... No nyt. Selvä. Äänestys päättyy. Hylätty. 41 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 42 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 43 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. EPPssä yksi liikaa. Kaksiko? Kaksi liikaa. EPPssä kaksi kaksi liikaa. Äänestys päättyy. No niin, onneksi olkoon. Plus kaksi vielä vasta. Yksi puolesta, yksi vastaa. Lisäsittekö? Kiitos, kiitos. Sitten herra Klanten mietintö. Hänkään ei ole valitettavasti paikalla, koska hän on sairaana. Nyt vaan pikaista paranemista, pikaista tervehtymistä pahoillani olen. Valitetaan. Tässä on vain yksi äänestys. Kompromissin teksti puolesta. Rauhoittukaa nyt vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja jälleen liikaako? Kaikki selvää tällä kertaa. Äänestys päättyy. 42 puolesta ja kaksi lisää. 44 puolesta. 45 puolesta. Jättiläismäinen enemmistö. Se on mukava, mukava äh, joululahja kollega Klantelle. Näin ollen tämä on hoidettu. Kaikki äänestykset on hoidettu. Ja pari muutakin asiaa. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Esityksestä, sopii, tämä kuuluisa aihe energiatehokkuudesta. Kollega turvessa saa puheenvuoron. Teillä varmasti on kaikilla paperi. Oletteko saaneet tämän paketin? Se on paketti tarkistuksia. Ainakin kaikilla varmaan on. Jos, jos te ette yksin pysty kantamaan sitä pakettia, sihteeristö auttaa. Ja sitten voimme aloittaa. Claude, haluatko aloittaa? Ei kun ensiksi minuutti. Charles Chichester. Minuutti. Uh, thank you, Chairman. Um, just before... Kiitoksia Ennen kuin Claude aloittaa, niin ottaisin esille asian aikataulusta tässä asiassa. Sinä puhuit hyvin suuresta tarkistusten määrästä ja sen vuoksi toivon, että ei yritetä kiirehtiä tätä. On parempi, jos määräaikaa lykätään, kuin jos että yritetään kiirehtiä. Tässä on suuri tehtävä esittelijälle ja varjoesittelijöille. Ja kyseessä on tärkeä lainsäädäntö, joten toivon, että tässä voidaan olla joustavia aikataulun kanssa. Kiitos. Okei. Okay. Selvä. Claude on seuraavana. So dear colleagues, I, I will uh, be very short. Hyvät kollegat, hyvin lyhyesti. Ensinnäkin tästä prosessista. Tietysti on haaste käsitellä 1800 ja ylikin tarkistuksia, mutta sihteeristön ansiosta, myöskin varjoesittelyn sitoumuksen ansiosta olemme pitäneet monia neuvotteluja varjoesittelyiden kokouksia. Tänä ilta have also this afternoon to see Are we on track? Are we as ja tänä iltapäivänä on sitten viimeinen varoitettuinen kokous ja nähdään, että onko, ollaanko hyvällä tiellä. Ja jos ei voida saada äänestystä tammikuulle, niin sitten täytyy tämä hyväksyä ja täytyy varjoesittelyiden kanssa tästä keskustella ehkäpä tänä iltapäivänä. Tämän iltapäivän kokouksen jälkeen, niin että saatte tilanteesta kuvan, niin olemme todennäköisesti jo käsitelleet noin 1100 näistä 1800. Eli keskitymme niihin artikloihin, joista on 150 ja enemmänkin tarkistuksia. Joten varmistetaan, että sitten kun äänestys tulee, niin se on äänestys, jossa on paljon kompromissitarkistuksia – ja ettei olisi liikaa yksittäisiä tarkistuksia. Tämä menettelytavasta sitten sisällöstä ehkä jälleen lyhyesti. Miksi ärsytämme itseämme ja jossakin tapauksessa myös yrityksiä ja hallituksia Euroopassa tällä uudella lainsäädännöllä? Koska Se seuraavan täytyy olla tehokkaampi. Ja tästä annan kolme lyhyttä esimerkkiä. EUn talous ja kauppatase 2009 oli pieni vaje, 4 miljardia. 2010 oli vähän positiivinen vaje, noin 10 miljardia tai positiivinen tase. Miksi sanon tämän? Asettaakseni asiayhteyteensä sen, että käytämme joka vuosi noin 400 miljardia, jota ostamme kaasua ja öljyä, mikä tarkoittaa, että Norja, Venäjä, Saudi-Arabia, Katar tulevat rikkaaksi. Sen vuoksi, koska he voivat, he voivat sitten perustaa näitä valtion rahastoja tulla ostelemaan Eurooppaan juuri tämän vuoksi. Ei. Eli tässä siirretään varallisuutta. Se on suuri varallisuuden siirto Euroopan talouksilta muille talouksille maailmassa. Ja se, mihin minä pyrin, ja kun on tämä 20 prosentin tavoite, niin täl, siinä pyritään vähentämään tätä vaurauden siirtoa 400 miljardia niin sitä vähennettäisiin 50 miljardille ja enemmälläkin vuosittain. Ja se koskee sitä, että luodaan investointia Eurooppaan ja tiedätte, että kaikki investoinnit johtavat mahdollisesti työpaikkaan. Energiainvestoinnit ovat usein, tarkoittavat usein paikallisia työpaikkoja. Re- uudistetaan rakennuksia. Se, se on jotain, jossa ei ole kilpailu kiinalaisten kanssa. Ne ovat paikallisia. Ja tällä alueella suuri osa tekniikasta on edelleen Made in Europe, ja tässä on suuri ero energiatehokkuuslaitteen ja tällaisten TV-laitteiden kanssa, jossa on melkein 100 prosentin tuonti. Eli kun puhutaan tästä taloudesta, niin voidaan todellakin saada tuloksia aikaan. Toinen asia, joka mielestäni on hyvin, hyvin tärkeä, kilpailukyky eurooppalaisen energiaa käyttävälle teollisuudelle ja pk-yrityksille. Mitä yritetään tämän avulla, direktiivin avulla saavuttaa? Yritämme vähentää kustannuksia osalta pk-yrityksille. Miten kustannuksia voidaan vähentää? Voidaan käyttää volyymeja. Voidaan auttaa, että investoidaan e, niin, että tuotantoprosessissa lisätään energiatehokkuutta. Mutta on toinenkin ilmiö, joka täytyy ymmärtää, joka on seuraava. Olemme liberalisoineet sähkömarkkinat. Tällaisilla markkinoilla hinta asetetaan sen mukaan, mikä on viimeisin kallein käynnissä oleva voimalaitos siihen markkinaaliin. Jos pystymme luomaan sellaisen tendenssin, että ollaan myös sähköntuotannossa tehokkaampia, niin kysyntäkäyrä saadaan paremmaksi. Mikä tarkoittaa, että sähkön hinnat Madridissa, Leipzigissä, Amsterdamissa, Pariisissa potentiaalisesti voivat pudota hinnat kaikkiassa. Ja yksi toinen aspekti, jonka yritän paremmin ymmärtää, ja se on myös kysymys komissiolle. Kun mennään direktiivin yksityiskohtiin, niin ymmärtää, niin kun näitä tätä mallia ja tavoitetta, niin olenko oikeassa, jos sanon, että, että hiili, teräs, että ne eivät ole direktiivin piirissä, mutta öljykemikaalit eivät myöskään lukeudu. Ja mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa kuormalla energiaintensiivisessä teollisuudessa ja voiko komissio vähän selittää, mikä vaikutus sillä on, että ei-energian käyttö suljetaan pois direktiivistä. Ja sitten energiaköyhyys. Oettinger esittelit etenemissuunnitelman viime viikolla. Mikä siitä on suuri viesti? Uusiutuvat alas, hiili alas, ydin alas. Eli tämä seurauksena energiahinta kasvaa Euroopassa. Miksi? Koska vanhat voimalat täytyy korvata ja vanhat voimalinjat täytyy korvata etenemissuunnitelmassa se prosenttiosuus, että mikä on eurooppalaisilla kotitalouksilla, sekin on menossa ylöspäin, kun puhutaan energiakustannuksista. Tämä on myös oikea lainsäädäntö auttamaan niitä, erityisesti niitä kotitalouksia Euroopassa, joita pidetään energiaköyhinä tai köyhinä. Ja jos tämä suunnitellaan hyvin, niin se voi palvella myös tätä tarkoitusta. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt tästä menettelytavasta vielä hieni huomautus, että ei kukaan käsitä asiaa väärin. Esittelijä ja varjoesittelijät auttavat mitä kovasti. Olen kiitollinen, että, että he pyrkivät hakemaan mahdollisimman kompromissitarkistuksia, mutta aikataulua aikataulua ei voi päättää kuin muutama, pelkästään koko valiokunta. Minä olen kuitenkin perusdemokraatti, se voidaan päättää ainoastaan täällä valiokunnassa. Nyt ei ole olemassa mitään aikataulua, joka olisi josta olisi päätös tehty. Mitään päätöstä ei ole tehty. On vain sopimus, että me, joka yritämme saada tämän mahdollisimman nopeasti finaaliin ja mahdollisimman mahdollisuuksien mukaan yritys saada tämän Tanskan puheenjohtajakaudella valmiiksi. Niin siinä mielessä kummankin puhujan kommentti, että sitten kun tämä, sit jos tämä ei ole valmis, niin sitten voidaan siirtää parilla viikolla äänestystä. Sehän on pikkuinen ongelma vai? Siitä ei varmasti se ratkeaa. Sitten ehkäpä tammikuussa täytyy kaikessa rauhassa katsoa tilannetta. Mutta tämä on kohtuullisen äh, mutkikas paketti. Täällä on useitakin puheenvuoropyyntöjä, puheenvuoropyyntöjä. Onko tässä varjesittelijät ensiksi mukana? No niin, ensin nyt varjot. Piipper on ensimmäinen. Ja sitten Rova Thompson. Ja, vielen dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Investointi energiatehokkuuteen monessakin katsonnossa on hyvin mielekäs juttu. Me olemme siitä yhtä mieltä ympäristösyistä jo ja kustannussyistäkin, koska vähäisempi energiakulutus ja energiariippuvuuden vähentäminen Äh, niin kuin herra kollega Tuomas totesi, tämän vaikuttavasti ovat tärkeitä asioita meille. Herra Turmes ei kuitenkaan valitettavasti sanonut mitään siitä, mikä on esityslistalla, nimittäin, että meidän pitäisi puhua näistä tarkistuksista tänään. Ja niin yhtä mieltä kuin olemmekin tavoitteesta, niin me olemme kovin erillämme näistä, tästä tiestä, miten me pääsemme tavoitteeseen. Otetaan nyt tämä myönteinen asia ensiksi tästä esille. Meillä on olemme, olemme ottaneet ensimmäisiä pieniä askeleita artiklassa 2, joka koskee rahoitusmahdollisuutta, ja myös artiklassa 10, mitä tulee sähkö- ja lämmön yhteistuotantoon, siinäkin näin mahdollisuuksia sen suhteen, että pääsemme sopuun, mutta periaattetasolle olemme kyllä kilometritolkulla toisistamme erossa. Aivan lyhyesti sanoen, esittelijähän aset, panostaa pakkoon yksityiskohdissa. Me haluamme pikemminkin yleisen sitoumuksen jäsenvaltioiden tasolla energi- pyrkiä energiatehokkuuteen, mutta kansalaiset, yritykset ja jäsenvaltiot tarvitsevat suurempaa joustavuutta, jotta pääsisimme näihin tavoitteisiin. Kovin kiinnostavaa on tämä esittelijän taktiikka. Kompromissit, herra Turmes, eivät ole suinkaan kompromisseja te olette ottaneet tarkistuksia, jos puhutaan 10 ja 20 prosessissa, jotka menevät teidän suuntaanne, jopa tiukentavat teidän, teidän linjaanne. Suuri osa tarkistuksista on valitettavasti jätetty pois. Näin ollen tässä ei ole mitään liikehdintää nähtävissä. Ja valitettavasti myös on tullut lisää vatsavaivoja mukaan, esimerkiksi artiklassa kolme, jossa sanotaan, että me tarvitsemme 2050 sitovia, 80 prosenttia sitovaa vähennystä rakennuksissa. Tällainen sitova energiasäästötavoite, joka oli 80 prosenttia. En oikein tiedä, herra Turmes, teillä äskettäin syntymäpäivät, eläkäteen onnittelut vaan, mutta, mutta vuonna 2050 te olette 91-vuotias laskelmien mukaan. Minä olen 98-vuotias, ei 89-vuotias. Te olette ehkä paremmassa kunnossa kuin minä, mutta silloin täytyy puhua tästä politiikasta, koska olen vakuuttunut siitä, että se mitä me tänään teemme, teemme niin siihen mennessä talon omistajia ja markkinoiden ja investoinnit on, on hoidettu 80 prosenttisesti ilman, että me tänään määräämme sen sitovaksi tavoitteeksi tuleville vuosikymmenille. Tässä energiatehokkuusdirektiivissä on kysymys vuodesta 2020 ja siitä, miten me pääsemme sinne. Kaikki muu on sinänsä sellaista, että siitä ei pitäisi näin puhua, koska se on kuitenkin pitkä juttu. Sitten toinen asia, josta äänestetään ympäristövaliokunnassa, että me nyt sotkeudumme EST-järjestelmään, se tarkoittaa sitä, että EST-järjestelmästä otettaisiin sertifikaatit pois, koska ne ovat olleet liian suotuisia. No mikä se syy on? Eikö tämä eikö talouskriisi ole ollut mukana nyt rangaista yrityksiä, joskin joilla menee hyvin, huonosti. Ne ovat ehdotuksia, jotka meidän mielestämme ovat kovin hämmästyttäviä. Ja minusta tämä direktiivi direktiivissä meidän pitää pitää näppimme erosta ETS-stä sen kun komissio myöntää, että tämä energiatehokkuusdirektiivin vaikutukset ETS eivät ole vielä arvioitavissa. Näin ollen meidän pitää, pitää tähdätä selkeisiin muotoiluihin ja pitää näppimme tästä ETS erossa. Ja sitten tarkistuksista sallinette, että, että sanon vielä muutamasta artiklasta jotakin. Artikla kolme. Tässähän meillä on 20 prosentin tavoite jota EPP, jonka EPP tietenkin tunnustaa myös sitovana tavoitteena, mutta me haluaisimme saada valinnanvapauden jäsenvaltioille, että millä tavalla energiatuottavuus olisi yksi variantti, ja se, sitten voitaisiin energiatuottavuutta kohdentaa aloittain. Meidän pitää jättää valinnanvapaus jäsenvaltioille, jotta, no tietenkin tavoite tavoitteesta ei keskustella, se on selvää, mutta tie sinne on, on, toinen asia, ja, ja mitä joustavammin jäsenvaltio voi tähdätä näihin tavoitteisiin, sitä parempi se on. Artikla 4, julkisten rakennusten restaurointi, kolmen prosentin velvoite restauroida asu, rakennuksia vuosittain. Tämä on monissa jäsenvaltioissa utoppinen tavoite. Toiset sanovat, että se on, olemme paljon pitemmällä. Tässäkin meidän täytyy antaa joustavuutta jäsenvaltioille ja myös miettiä vuokralaisia, ja sosiaalista asuntotuotantoa, eikä pelkästään niitä, jotka ovat sitoutuneita tähän tavoitteeseen. Te sanotte, että EU-rakennuksen, siis me, meidän täytyy olla myönteinen esimerkki vuoden 2018 mennessä, meidän pitäisi päästä alhaisimpaan e- e- energiakulutuksen näissä, ja meidän pitäisi silloin kun me, me vuokraamme rakennuksia, silloin pitäisi tukeutua uusimpiin energiastandardeihin. No, herra Turmes, haluaisin saada rahoitussuunnitelman teiltä, miten tämä toteutuu, mutta tämä seuraus oli se, se, että kaikki edustustot täällä, äh, täällä Brysselissä joutuvat vuokraamaan muita äh, uusia rakennuksia, koska tämä aiheuttaisi kaauksen Bry- Brysselissä. Ja minusta teidän pitäisi olla realistisempia näissä ehdotuksissanne. Ja artikla 4 on myös tätä taustaa vasten on, on todellakin ö, joustavuudessaan välttämätön. Meidän täytyy ehkä mahdollistaa jäsenvaltiolle, että yksityisellä sektorilla voidaan tehdä enemmän ja julkisella vähemmän tai toisinpäin. Joka tapauksessa yleinen tavoite on 20 prosenttia energiansäästön osalta ja energian tehokkuuden osalta. Nyt jos jäsenvaltiot voivat osoittaa, että ne ovat oikealla tiellä, silloin meidän pitäisi rakennusten restauroinnin osalta myös olla joustavia. Artikla 5, julkinen sektori ja kilpailutus, kilpailuttaminen. Tehän sanotte, että energiatehokkuus on yhtä tärkeää kilpailuttamissa kuin eh, tarjouksen hinta. Nyt kysyn, että millä perustelulla tämä voidaan sanoa. Onko meillä naiskiintiöt, jotka ovat yksi tärkeitä, onko meillä sosiaalinen, yritysten sosiaalinen sitoutuminen, joka sitten tasapainottaa hinnan. Parin kollega Turmes tässä otetaan kun, kunnilta ja kaupungilta tavallaan niin kuin valta pois. Mutta tämä on se seuraava asia, joka sitten tulee. Että sitten lähdetään, jos lähdetään tällaiselle tielle, joka merkitsee tietynlaista holhousta. Ne ovat sellaisia asioita, jotka meidän mielestämme eivät ole perusteltuja. Artikla 6, viimeinen kommenttini. Kyllä, tässäkin periaatteessa olemme 1,5 prosentin säästösitoumuksen takana, mutta tässäkin, tässäkään emme saa laittaa kaikkia jäsenvaltioita samaan koriin, vaan jäsenvaltioiden täytyy voida itse määritellä tämä linjaus. Siinä täytyy olla myös mahdollisuus parantaa voimalaitosten tehokkuutta joka voidaan siis laskea hyväksi, tai sama voidaan koskea kuljetus- ja liikennesektoria. Myös lyhyen aikavälin toimenpiteet pitäisi ottaa huomioon silloin, kun jos on äh, sähkölaite, jonka vaihdan, niin sekin, sitäkin täytyy, sekin täytyy tunnistaa näissä laskelmissa. Sitten te olette tehneet ehdotuksen siihen suuntaan, että pyytäisin nyt kollegoja kuuntelemaan. Herra Turmes poistaa nämä lyhyt, lyhyen aikavälin toimenpiteet, ja tässä ei mitään energia-auditonteja ymmärretä. Pelkästään tällaisia korkean tason standardeja vaikeissa olosuhteissa silloin, kun jos laitteiden markkinakelpoisuus on alle 30 prosenttia. Kuka sellaisen mittaa ja milloin ja missä? Miten kummallista, että tässä nyt yksi esimerkki tästä kummallisuudesta – nyt jos me etenemme siihen, että meillä on vanha jääkaappi, joka on, jos me vaihdetaan A+++, 3 plussan jääkaappiin, niin sehän on tietenkin tehokkuus, siitä tulee tehokkuushyöty, eli käytämme, kulutamme vähemmän energiaa, mutta kollega Turva Salosen sen silloin, kun sellaisessa vertailussa joko jos se on tällainen ekostandardi mukana, silloin vaan tämä energiasäästö pätee. Mitä en ymmärrä tätä. Eikö ole kuitenkin tärkeämpää, mitä loppupeleissä saadaan tulokseksi? Miksi, missä tähän lisätään vaan niin peukaloruuvia tähän ja näin ollen jäsenvaltioilla täytyy olla kuitenkin mahdollisuus osoittaa, että mitä ne ovat tehneet. Tämä vaan rajoittaa niitä. Ja sitten huippu on tämä liite viisi, joka on todella byrokratian helmi, Tämä rebound-efekti, tässäkin pitäisi ottaa huomioon, kun minä vaihdan jääkaappini ja sitten laitan sen kellariin. Ehkäpä minun isäni haluaa säilyttää siellä oluttaa, niin se haluaa ottaa sen pois. Eihän tässä, eihän siellä on, no, jos tota, perheet siirtävät oluensa äh, Kreikasta Liettuaan, äh, siirtävät ne oluensa kellariin. Te ette halua keskustella sitä tässä. En oikein tiedä, tämä liite 5 on todellinen byrokratian eh, helmi ja piste iin päällä. Ja nyt pitäisi kyllä vähän eh, seikkaperäisemmin tarkastella tätä. Sitten lopuksi yhteenvedonomaisesti energiatehokkuus, syvä juttu. Me haluamme tavoitteita, me haluamme sitovia tavoitteita, haluamme myös eh, ryhtyä toimiin, mutta toimien täytyy olla joustavia ja niin kauan kuin suuntaus on oikea, niin komission Komissiolla täytyy olla selkeä interventio-oikeus, jotta sitten jäsenvaltiot saadaan oikeille raiteille, mutta Euroopan täytyy ö, pyrkiä näihin tavoitteisiin. Kaikki muu on minusta minusta sellainen, että, että siinä täytyy soveltaa joustavuutta, koska muuten saatetaan vain harmia jäsenvaltiossa. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Thompson. Thank you very much and uh, thank you to all of you. Kiitos kovasti, kiitos kaikille teille panoksistanne. Ja kun Claude on kuultu, yli 1800 tarkistusta on yhteensä. Ja melkein 300 artiklasta 10. Sihteeristölle esittelylle annettu suuri tehtävä, kun yritetään löytää kompromisseja. Kuten kuultiin äskeiseltä puhujalta, se on hyvin vaikeaa, mutta teemme kovasti työtä sitä, että sopimuksiin päästäisiin. Haluan kiittää kollegoita ja Claudia tästä hienosta työstä, jota hän tekee. Ja pitkän aikaa on kuultu kuluttajia, teollisuuden aloja, asiantuntijoita, elinkeinoelämän ammattiyhdistysten edustajia, tietysti jäseniä, muita jäseniä etrevaliokunnassa. Ainakin SD-ryhmän puolesta löydän puuttuvia asioita komission ehdotuksessa, mutta ennen kuin vastaan tähän, niin herra Piiperille puhuisin pitkän aikavälin perspektiiveistä. Olen 2050 perspektiivistä hyvin tyytyväinen. Tässä direktiivissä, kuten muissakin direktiiveissä. Nyt tehdään politiikkaa, jos sitä tehdään ilman perspektiivejä, niin se on johtanut meidät moniin kriiseihin Euroopassa, joten kiitoksia 2050 tulevaisuuden näköalasta. Sen lisäksi mielestäni se, mitä todellakin tarvitaan, ovat sitovat tavoitteet. Mutta 20 prosenttia energiatehokkuus, eihän se ole mitään uutta. Olemme päättäneet siitä jo neuvostossa, kun Angela Merkel oli neuvoston puheenjohtajana. Hän päätti 20 prosenttia energiatehokkuus. 2008 joulukuussa tässä parlamentissa äänestettiin uusiutuvien direktiivistä. Siinäkin 20 prosenttia energiatehokkuutta. Ei siitä tarvitse keskustella, että olemmeko sen puolesta vai ei. Se, mikä on ongelma, on se, että olimme niin kiltejä jäsenvaltioille. Emmekä sanoneet, että tavoitteet ovat sitovat ja mitä jäsenvaltiot tekivät. Eivät ne tehneet mitään. Ei mitään. Ja sen vuoksi meidän täytyy kertoa niille, että tarvitsette sitovat tavoitteet, koska muuten se on hyvin huono viesti. Ja miksi täytyy lähettää sitovien tavoitteiden viesti, kuten Angela Merkel sanoi, viesti teollisuuden aloille, koska kuka investoi johonkin, joka ei, johon ei liity sitovia tavoitteita. Kuulin tässä äh, erään päivänä, että eläkerahastot ainakin minun maassani uivat rahassa, eivätkä tiedä, että mihin voisivat investoida sen. He haluaisivat investoida energiatehokkuuteen, mutta ilman takuita, ilman sitovia tavoitteita he eivät us- uskalla tietenkään investoida. Joten tämä on hyvin tärkeää. On myös tärkeää, että jäsenvaltiot saadaan ymmärtämään se, että niin, että otetaan huomioon artiklat 4 ja 6. Jäsenvaltioiden täytyy saada aikaan myös rahoitusvälineitä. NCD-ryhmälle meillekin energiaköyhyys on hyvin tärkeä asia ja myös koulutus, koska emme, voida toteuttaa, emme voi toteuttaa ja luoda näitä kaikkia hienoja työpaikkoja, paikallisia työpaikkoja, joita luotaisiin tämän direktiivin myötä ilman sitä, että aloitetaan koulutusmenettely Euroopassa, koska meillä ammattipätevyyksiä ja kykyjä tällä hetkellä ole. Artikla 6 ja 12. Molemmissa sanotaan, että sosiaalinen tavoite voi olla osa kansallista tehokkuusjärjestelmää. Tätä muotoilua pitäisi va- vahventaa mielestäni, ja me sana korvataan sanalla shall. Mutta monet varjoesittelijät ovat huolissaan enemmän joustavuudesta jäsenvaltioille jäsenvaltioille kuin energiaköyhyyden torjumisesta. Se voisi olla myös järkevän älymittauksen osa. Pidän ideasta, että kuluttajat voisivat nähdä ja ymmärtää ja reagoida reaaliaikaisesti energiahintoihin, mutta se ei ole vielä mahdollista. Ja ennen kuin se ei ole mahdollista, niin jäsen, valtiota ei pitäisi pakottaa sulkemaan älymittarit ulkopuolelle. Älymittarit tarkoittavat sitä, että voi käyttää energiaa silloin, kun se on halpaa. 2006 minut kutsuttiin puhumaan konferenssiin uusiutuvista energioista Sofiaan. Sen järjesti Friedrich Kerbe-säätiö Saksassa. Menin sinne, oli lounas ja johtajan avustaja sanoi minulle, että olen niin väsynyt, en nukkunut viime yönä. Kysyin, että miksi et nukkunut viime yönä? Keskiyön jälkeen pulkaaria on val- halvempaa. Minä yksinhuoltaja äiti kokkaan silloin yöllä, eli ei saa niin paljon unta. Eli ei tämäkään ole hyvä, että käytetään energiaa silloin, kun se on halpaa. Näin ei energiaköyhyyttä torjuta, eikä sitä, että köyhät ihmiset pystyisivät käyttämään energiaa tällä tavalla. Tarvitaan kunnianhimoinen energiatehokkuusta direktiivi, koska se on tarpeen ja koska se on kustannustehokasta. Kuten puhuttiin, niin tämä on tärkeää Tanskalle puheenjohtajamaana. Voin sanoa, että energiatehokkuus on hyvin tärkeää Tanskalle puheenjohtajamaana. Ei vähiten sen vuoksi, koska meillä on hyvät kokemukset energiansäästöistä Tanskassa. 70-luvun lopulla vastauksena globaaliin öljykriisiin kaksi maata reagoi. Brasilia niin, että se loi biopolttoainejärjestelmän, ja Tanska reagoi lämpösuunnitelman Tanskalle. Eli energian kulutus ei ole noussut, vaikka talous on kasvanut Tanskassa. Energian kulutus on edelleen sama. Näistä kokemuksista haluamme jakaa muillekin. Ja Tanskan kokemuksista voimme ammentaa paljon mielestäni. Mutta tietysti joka vuosi 200 miljardia euroa laitetaan muihin taskuihin, niin sen vuoksi, kun 50 prosenttia energiasta tuodaan ulkopuolelta, puolet siitä on taas Venäjältä. Joten tämä raha päätyy Putinin taskuihin. Raha, joka olisi voitu säästää ja investoida paikallisiin työpaikkoihin Euroopassa, kuten Turme sanoi aiemmin. Nämä työpaikat eivät mene Kiinaan, koska asuntojen eristäminen, sitä ei voi siirtää sitä hommaa Kiinaan. Paljon voidaan siis sanoa energiatehokkuudesta direktiivistä tarkistuksista, mutta minä säästän sen varjoesittelijäkokoukseen sen. Danke sehr. Ki- kiitoksia kollega Ford seuraavana. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kiitän esittelijää ja hänen kiitän hänen tarjouksestaan. Tässä on tehty valtavasti työtä. On tietenkin hankalaa käsitellä näin monia tarkistuksia, niin monia näkemyksiä. Ja nyt kun on jouluaika, niin toin joulumarkkinoilta, Strasbourgin joulumarkkinoilta sinulle lahjan, Claude. Tämä sitten auttaa sinua pysymään näillä linjoilla, josta nyt, johon nyt pyritään. Um. aber sehr flach. Um, there were, obviously, you know, Ilmeisestikin tarkistuksia on kovin paljon. Tietenkin, koska tämä on niin tärkeä aihe. Ja tässä on hyvin ristiriitainenkin monessa jäsenvaltiossa. No tässä se nyt on se lahja. Tällä voidaan mitata, olemmeko lähellä toisiamme. Ja samaan aikaan, kun me teemme työtä, niin neuvostokin – on esittämässä erilaisia tapoja käsitellä tätä asiaa. Ja kuten sanoin aikaisemminkin, haluaisin kovasti, että parlamentti saa mahdollisimman konsensuaalisen mielipiteen aikaan, koska kuitenkin päivän päätteeksi on kysymys jäsenvaltioista. Jäsenvaltioiden täytyy panna täytäntöön, täytön, täytäntöön nämä säästöt ja tehokkuustoimet, ja sen me haluamme nähdä. Me pyrimme vähentämään energiakulutusta joka, josta hyötyvät kaikki kansalaisemme ja yrityksemme. Monet minun tarkistuksistani pyrkivät varmistamaan, että saamme mahdollisimman kustannustehokkaat toimet, koska tehokkuus on kuitenkin tärkeä ja siksi meidän täytyy priorisoida näitä tehokkuustoimia. Olin iloinen, että monet muut ovat tukeneet tätä konseptia, erityisesti artiklassa 10. Tässä on yhteistyö tuotannossa ja tietenkin haluan oikeudenmukaisuutta kansalaisille. Energiateho, on tärkeä asia, mutta myös tämä oikeudenmukaisuus niiden ihmisten kohdalla, jotka hyötyvät säästöistään ja jotka yrittävät saada tasapainon tässä oikeudenmukaisuustilanteessa. Mitä taas tulee kompromisseihin, täällä on monia asioita, jotka meidän täytyy ottaa äh, sitten päätettäviksi. Esimerkiksi EPP otti sille se, että monet eräät kompromissit eivät tuo esiin niitä tarkistuksia, mitä on esitetty. Näin ollen kompromisseissa täytyy, niissähän on kovin erilaisia mielipiteitä, ja monet näistä erilaisista mielipiteistä täytyy ottaa sitten äänestyksen kohteeksi, jotta sitten saadaan selville, että, että minkälainen enemmistö saadaan huodostettua. Minä olen tukenut sitä linjausta, että jäsenvaltiot tarvitsevat joustavuutta ja näiden toimien täytäntöönpanossa. Esimerkiksi että pitää olla, meidän pitää olla vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Ja sanotaan omassa, omalla alueella 50 virastoa. Ja on hyvä kuulla, miten he haluaisivat tehdä, monet pystyvät vähentämään helposti 3 prosenttia vuodessa, jotkut ovat tehneet sen jo, toisille se on taas hyvin vaikeaa, ja siksi meidän täytyy huolehtia siitä, että jos on että jäsenvaltiot pystyvät pääsemään eri tavoin samoin tavoitteisiin. Ja tämän lisäksi olen esittänyt tarkistuksen energiaauditoinnista. Energiaauditointi on tärkeää myös yrityksille. Yritykset, jotka käyttävät paljon energiaa, siellä, siellä ei välttämättä tarvita lyhyen aikavälin auditointeja, vaan siellä tarvitaan aikaa johtopäätösten täytäntöönpanoon. Ja toivon, että tähän, tässäkin päästään eteenpäin. On paljon ristiriitaisuuksia artiklasta kolme ja erilaisia mielipiteitä silloin, kun puhutaan säästöistä tai tehokkuudesta tai energiaintensiteetistä. Olen, kyllä minä ymmärrän sen viestin, joka on esitetty yritysten suuntaan. Jos me vaan kasvamme, niin me emme, tässä on kysymys energialaskusta. Minulla Keskusteltu niin komission kanssa olen esittänyt, että, että voitaisiin ottaa toisenlainen, toisenlainen kompromissi, että meidän täytyy katsoa toimistotilojen tilannetta ja on kysymys kulutetusta energiasta Euroopassa komission tietojen mukaan ja tämä intensiteetti, pitäisi, intensiteetti se on tärkeää teollisuuden osalta silloin, kun tarkastellaan viimeisintä kvartaalia tuotannon ja valmistuksen ja teollisuustoimien osalta. Si, sitä pitää selvittää, että missä energiaintensiteetin säästö olisi mahdollista. Ettei ole kysymys pelkästään vähentämistä säästöstä. Ehkäpä näiden ristiriitaisuuksien voittaminen artiklassa kolme voisi olla yksi mahdollisuus, että voitaisiin katsoa näitä kolikon kumpaakin puolta. Minä tiedän, että tämä on vaikeaa, haluan, että haluat pitää meidät tällä äh, tiellä kohti 20-20 prosentin vähentämistä. Sitten toinen asia, joka äh, vaikutus, liittyy vaikutusarviointiin. Olemme tehneet täällä paljon työtä täällä parlamentissa, jota on jota arvostettu kollegani Chichester on vetänyt koskien vaikutusarviointia ja uusia ideoita, millä tavalla voitaisiin muuttaa alkuperäistä komission tekstiä. Ja se, missä me olemme ottaneet käyttöön uusia ajatuksia, joka voisi, joka voisi olla hyvä tai kallis, tai ehkä siitä, se ei anna sitä hyötyä kuin mitä me toivomme, se voisi olla se vaikutusarviointi. Ja esimerkiksi imco valiokunnassa tällä hetkellä on on ryhdytty tekemään työtä myös moottoripyörien osalta, ja siinä on sellaisia elementtejä, jotka voidaan lähettää riippumattomalla vaikutusarvioinnin teke, arvioinnin tekevijälle. Ehkä me voisimme tutkia tätä, että katsotaan tekstin, valtaosa tekstistä. Ei muuteta välttämättä konseptia, mutta voitaisiin muuttaa konseptia, mutta se ei välttämättä muuta kaikkia vaikutusarvioinnissa – ja voisimme ottaa käyttöön uusia ajatuksia ja voitaisiin ottaa esiin uusi, tämä uusi yksikkö, joka aloittaa työnsä ensi vuoden alusta. Ja myös tämä parlamentin vaikutusarviointitiimi. Tämä voisi antaa lisäarvoa koko tälle paketille. Odotankin tämän työn jatkamista ja uskon, että olemme matkalla eteenpäin. Rouva Hall. Thank you. Uh, I'll just begin with a, couple of- Kiitos. Muutama kohta vastauksena siihen, mitä Guy Forget sanoi. Vaikutusten arvioinnista ennen kaikkea täytyy päättää, että mikä ITRE-komitean teksti on. Ja siihen palaan pian. Mitä tulee siihen, kun yritetään seurata, mitä neuvosto tekee, niin on tärkeää muistaa, että me olemme parlamentti ovat neuvosto. Ja sehän on trilogin tarkoitus. Ei ole mitään järkeä siinä, että me tekisimme neuvoston työtä heidän puolestaan tällä hetkellä. Sen aika tulee myöhemmin. Olen pettynyt kommentteihin, joita esitettiin varjoesittelijöiden työstä ja aikataulusta. Mielestäni työ on ollut hyvin systemaattista ja hyvin suunniteltua. Ja kunhan vain jatkamme sitä, niin meidän pitäisi olla ihan okei okay aikataulun kanssa. Ja mielestäni on tärkeää jäsenille että näitä asioita ei aseta epäilyksenalaiseksi, koska se ei auta meidän omaa suunnitteluamme. Se, että täällä kaikki istumme tänään ihan muutama päivä ennen joulua, niin on osoitus siitä, että otamme työmme vakavasti. Ja näinhän pitääkin olla ajatus siitä, että jotenkin emme halua tehdä työtä näin monien tarkistusten kanssa, se on vähän loukkaava mielestäni. Varjaesittelijät ovat hyvin halukkaita tähän työhön varmistaakseen, että todellakin saamme hyviä kompromissitekstejä ja sitä teemmekin. Tämä pointti, jonka Rova Ford esitti, niin ihan ok. Jos poliittista sopimusta ei ole, niin pitäisi sanoa, että on, olemme eri mieltä, mutta ei kun teeskennellä, että ongelma olisi se, että ei ole käyty tarpeeksi eikä kompromissitarkistuksiin. Vetoan kaikkiin kollegoihin, että jatketaan samaan tapaan, tehdään vakavaa työtä, käytetään siihen tarvittava aika ja olen varma puheenjohtaja, että olet samaa mieltä, että parlamentin jäsenen meillä on velvollisuus tehdä niin. Ihan hetki vain puhuakseni siitä, että miksi tämä direktiivi meillä on. Kun kistellään yksityiskohdista, niin se on helposti unohtuu. Tärkeä syy, miksi se meillä on, on edelleen se fakta, että täytyy puuttua ilmastonmuutokseen. Kuten hallitusjohtajat sopivat 2007, että ne, jotka tarvitsevat sitä negatiivisesti, heidän pitäisi muistaa, että tämä on ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sanoa sitten selvästi, että jos ei, tai en usko, että ilmastonmuutosta on olemassa, sitten se on ihan selvempää, että sanoo niin kuin, että kiistelee direktiivin yksityiskohdista. Mutta tietysti tällä hetkellä emme ole huolissamme pelkästään ilmastonmuutoksessa, me olemme hyvin, hyvin huolissamme taloustilanteesta Euroopassa ja sen vuoksi on tärkeää muistaa myös se, että mitä direktiivi saa aikaan. Se lisää BKTtä ja se tarkoittaa myös sitä, että 200 miljardia euroa vuosittain menee vähemmän energiaan ja se on valtavan tärkeää talouden terveyden kannalta ylipäätänsä. En ole samaa mieltä sen kommentin kanssa, joka äsken tässä esitettiin, että, että tässä voitaisiin edetä paremmin, jos teollisuudella oli energiaintensiivisyystavoite kuin säästötavoite. Kuulemistilaisuus, joka parlamentissa oli äskettäin, se oli hyvin informatiivinen tästä. Siellä tuli esille, että itse asiassa yrityksille lamassa on vaikeampi saada tavoitettua energiaintensiivisyystavoite kuin säästötavoite. Eli emme auta teollisuutta, emme auttaisi teollisuutta näin. Jos kaikki olemme samaa mieltä, että 20 prosenttia 2020 mennessä niin sitten 20 prosentin tavoitetta ei saavuteta, jos mennään energiaintensiivisyystavoitteeseen teollisuudelle. Silloin ollaan tuomittu epäonnistumaan. Sitten joustavuusasiasta. Se tietysti on tärkeä ja on monia artikloja, joiden myötä toivon, että tilannetta voidaan parantaa. Koska 87 jäsenvaltiossa kaikki tekevät eri asioita tällä hetkellä. Ja sen vuoksi on vaikea löytää tekstiä, eikä komissiokaan siinä oikeastaan onnistu, joka kattaisi kaikki eri olosuhteet. 1,5 prosenttia energiantarjontavelvoite on hyvin tärkeä varmistaa, että artikla 6 9 tuo mukaan saman summan säästämiseksi muita tapoja. Julkiset viranomaiset ja kolmen prosentin tavoite approach. And again, we should be looking to perhaps public authorities. Uh, Ehkäpä tässä pitäisi tutkia sitä, että julkiset viranomaiset voisivat saada energian käyttöön tietyn prosentti vähennyksen. 800 that call for a um, binding target. Uh, Jos vaaditaan Sylviä taloutta kansallisesti se on kovin hyödyllistä, koska se, että voitaisiin mahdollistaa jäsenvaltioille enemmän joustavuutta tehdä asiaa omalla tavallaan, on olemassa, jos jäsenvaltiot saadaan hyväksymään kansalliset sitovat tavoitteet. Voidaan päästä eroon joistakin ärsyttävistä yksityiskohdista, joita siellä on, ja olisin samaa mieltä kollegoiden kanssa siitä. Mutta täytyy varmistaa, että direktiivin saadaan silti aikaan Eli yhdistelmä sitovat tavoitteet ja joustavuus on hyvä tie eteenpäin. Julkiset hankinnat. Ollaan aika oudossa tilanteessa tässä, jos ymmärsin oikein. Niin tänään odotamme, että komissio julkaisee julkisten hankintojen direktiivin. Joten on niin, että täytyy olla varovaisia, että se mitä tässä osassa tehdään julkisten hankintojen kanssa, niin se sopii siihen direktiiviin laajemmalti mutta jos otetaan taka-askel, voimme muistuttaa itseään siitä, että miksi julkiset hankinnat ovat tärkeitä. Se stimuloi energiatehokkuus tuotantoa, se tuo hintoja alas ja se lisää äh, projektien aikana säästää julkisia varoja. Ja toivottavasti tämä tulee esille myös julkisten direktiivissä. No lopuksi haluan sanoa muutaman sanan ajatuksesta, mikä on etenemissuunnitelma 2050 vuoteen, että 80 prosenttia rakennuksista pitäisi saada täyttämään energiatehokkuustandardit siihen mennessä. En ole samaa mieltä sen kanssa, että tämä olisi hauskaa, koska silloin olemme kaikki kuolleita. Mielestäni on hyvin tärkeää, että se mitä tehdään nyt, tehdään täysin ymmärtäen sen polun, jonka kuljemme tulevaisuuteen. Ja jos sitä ei voida tehdä kaikkea nyt, mutta joka tapauksessa jos saamme päähämme sen faktan, että tämä suuri määrä hiilestä luopumista täytyy tehdä vuoteen 2050 mennessä, niin se muovaa ajatustamme siitä, mitä täytyy tehdä nyt. Ja tällöin restauroinnista ovat paljon järkevämpi ajatus. Ja vaikka me meillä olessa, niin lapset ja lastenlapset ovat, ja heidän olisi parempi asua rakennuksissa, joissa ei tuhlata energiaa, niin kuin nykyään tuhlataan. Okei, okay, danke schön. Kiitoksia. Kollega Vidal Quadras. Thank you, President. After listening to... Kiitos puheenjohtaja, nyt kun olen kuunnellut näitä puheenvuoroja. Me olemme varmasti kaikki sitä mieltä, että nyt on tärkeää lähteä käsittelemään asiaa pragmaattisesti tässä keskusteluissa, koska mehän kaikki tiedämme, että se, että kun meillä on globaalit sitovat tavoitteet, niin se on keskeinen juttu neuvostolle ja onkin tuottavampaa keskittyä näihin toimenpiteisiin ja yrittää saada aikaan parhaat mahdolliset toimenpiteet, jotka mahdollistavat tarvittavan joustavuudenkin jäsenvaltioissa, jotta ne pystyvät osoittamaan kansallisten toimenpiteiden toi, ö, tehon. Ja tässä yhteydessä myös muut toimet olisivat mahdollisia kansallisten tavoitteiden toteutumisen osalta. Sitten näihin spesifeihin kommentteihin suhteessa artiklaan kolme ehdottaisinkin kompromissi. Kompromissia ehkäpä nykymuodossaan tämä artikla, niin kuin komissiosta on ehdottanut, Ehkä voisimme lisätä siihen osan, jossa sanotaan, että silloin kun puhutaan energiavaltaista sektoreista, jäsenvaltioilla pitäisi olla energiaintensiteettitavoite, niin kuin Rova Ford äsken esitti. Tämä voisi olla ehkä hyvä tapa kompromissin mahdollistamiseksi. Tällä tavalla me pidämme kansalliset tavoitteet, niin kuin ne on ilmaistu, absoluuttisina energiakulutuslukuna ja me voi vältämme vahingot tämän sektorin kohdalta jo semminkin kuin energian hinta on tässä erityinen kriittinen asia. Sitten artiklaan kuusi. Kaksi lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin uskon edelleenkin, että meidän pitäisi priorisoida joustavuus tässä artiklassa. Näin ollen mahdollisuus jäsenvaltioille osoittaa, että muillakin toimilla kuin sito, sitovilla toimenpiteillä voitaisiin päästä vastaaviin energiatehokkuustavoitteisiin, jotka mainitaan 6 artiklan yksi kohdassa. En oikein ymmärrä, miksi, miksi tämän pitäisi olla ainoastaan yhden raportointivelvollisuuden piirissä komission suuntaan, niin kuin nyt tässä artiklassa on esitetty. Me emme saa kaksinkertaista raportointivelvollisuutta. Siksi ehdotankin, että, että, että mitkä tahansa toimet tässä artiklassa 19 raportoinnin osalta, että joita kansalliset jäsenvaltiot asettavat omille seurantaviranomaisilleen, että tämän pitäisi voida riittää, ettei tätä velvollisuutta tarvitse kahteen otteeseen tehdä. Toisekseen täällä on useitakin jäseniä, jotka ovat esittäneet toimia, joilla helpotetaan kuluttajien aktiivista osallistumista energiatehokkuustoimiin. Tämän mahdollistamiseksi minä ehdotan kuusartiklan kaksi kohdassa, että mainittaisin seuraava. Jäsenvaltioiden on ilmaistava kultakin velvoitetulta osapuolelta edellytetyn ja käytetyn loppukäytön energiasäästön määrä suhteessa primäärienergian kulutukseen. Tästä tämä muotoilu olisi riittävä. Se antaisi mahdollisuuden jäsenvaltioille priorisoida joko primääri energia tai loppuenergian käyttö. Sitten sähköelämän yhteistuotanto artiklassa 10 olen ihan tyytyväinen tähän, näihin mahdollisiin kompromisseihin, joita nyt olemme selvittämässä, mutta pari lyhyttä kommenttia silti. Eräissä kohdissa edelleenkin mainitaan kaukolämpö ja kaukojäähdytys. Muistuttaisin vain esittelijää Turmesia siitä ja varjoesittelijöitä siitä, että kaukolämpö ja kaukojäädytys on aika rajallinen konsepti, koska sähkö- ja lämmön yhteistuotanto on laajempi konsepti kuin pelkästään, että siihen on muutakin kuin kaukolämpö ja kaukojäädytys. Siksi meidän pitäisi ottaa integroidumpi ja johdonmukaisempi lähestymistapa tähän niin voisimmekin sanoa sen sijaan, että, että yhteistyötä tai sitten ja sitten pelkästään lämmitys ja äh, jäähdytys, eikä pelkästään kaukolämpi ja kaukojäähdytys. Silloin otetaan huomioon kaikki mahdolliset sähkö- ja lämmön yhteistuotantomuodot, eikä pelkästään kaukolämpi ja kaukojäähdytys. Tämä on oleellinen asia. Olen havainnut, että esittelijä on ehdottanut 28a, äh, että komissio laatisi 2013 lähtien delegoituna säädöksenä kustannus hyöty Minä tuen sinänsä tällaista kustannushyötyanalyysiä, että se olisi pohja mille tahansa pakolliselle toimelle, mutta epäilenpä, että onko tämä direktiivi oikea paikka lähteä sisällyttämän kustannushyötyanalyysi tähän tekstiin. Minusta meidän pitäisi odottaa, mitä komissio tulee esittämään delikoituna säädöksenä. Sitten artiklat 4 ja 5. Yksi asia, joka minusta on, on hyvä tässä keskustelussa, nimittäin se, että että restaurointitoimien lisäksi jäsenvaltiot voivat lähteä, ryhtyä toimiin, joilla vähennetään kustannus energiankulutusta kolmella prosentilla vuosittain. Tietenkin voidaan sanoa, että kolme prosenttia on liian paljon, mutta periaatteessa niitä voidaan pitää hyvänä, koska vallitsee sekaannusta sen suhteen, että rakennuksen energia energiatehoa voidaan äh, sitten osoittaa myös sellaisilla toimilla, joilla voidaan parantaa energiatehokkuutta äh, tarvitsematta ryhtyä laihin restaurointitoimiin. Lopuksi lyhyt kommentti artiklasta kahdeksan näistä älykkäistä mittauslaitteista. Minusta meidän pitäisi olla pohtia näiden toimiin mahdollisia kustannuksia. Ja siksi minä haluaisinkin tukea omaa tarkistustani, jossa vedotaan velvoitteeseen silloin, kun, se on, silloin, kun älykkäät mittarit teknisesti mahdollisia ja kustannustehokkaita. Minusta tämä on. Me olemme keskustelleet hyvin yhteistyöhenkisesti ja rakentavasti – ja varmasti me saamme tästä hedelmällisen lopputuloksen. Kiitoksia. Kollega Gerek. Dziękuję bardzo. Przysłuchuję się tej Kiitoksia. Kuuntelen ja Vähän outo tunne, koska näyttää siltä, että kollegat eivät aina tiedä, mistä puhuvat. Jos puhutaan sitovista tavoitteista, niin puhutaan 20 prosentin ei vähennyksistä kulutuksessa niin, että tehokkuutta parannetaan 20 prosenttia sen sijaan. No mitä on tehokkuus ja miten se pitää laskea? Minun mielestäni se pitää laskea eri tavalla rakennussektorille, eri tavalla energiantuotantosektorilla, eri tavalla terästeollisuudessa ja niin edelleen. niin kuin tekniikassa lasketaan tehokkuus, eli ero kulutuksessa jaettuna alkutilanteella kertaa sata. Mutta kokonaisten maiden osalta tämä poliittinen tavoite, se on allekirjoitettu hallitusten puolelta. Haluan muistuttaa 20 prosenttia tehokkuuden parantamista pitäisi laskea erona kulutuksessa joka mitataan Eurostatilla puolelta ja sitten jaetaan BKTltä alkuvuodelta. Eli 99 vuonna, tai 90 vuonna ja verrataan BKT 2020. Ja se pitäisi rakaa jakaa alkuvuonna 1990 jaettuna BKT. Sinä vuonna kertaa 100 prosenttia. Jos näin lähestymme arvoitusta, niin heti näemme, että mitä tehokkuus on. Tässä minulla on kysymys Turmesille. Hän harkintansa mukaan, onko niin, ja heti haluan sanoa alkuun, että minua eivät miel, miellytä hänen tarkistuksensa, jossa muutetaan tehokkuus kulutuksen vähentämiseksi. Kovasti pahoittelen. Tässä olen samaa mieltä herra Piipperin kanssa. Ei voida pakottaa kulustuksen vähentämistä, jos ei investoida tehokkuuteen. Koska se on jotain ihan muuta. Kysymykseni herra Turfsille. Voitteko kuvitella sellaisen maan EU-ssa, jossa suurempi tehokkuus, jopa yli 20 prosenttia, 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vielä suurempi tehokkuus. Ja samaan aikaan energiankulutus kasvaisi. Koska täytyy sanoa, että tässä on eri maita, jotkut ovat hyvin pitkälle kehittyneitä, sitten on vähemmän kehittyneitä, ja niiden pitäisi edelleen kehittyä näiden vähemmän kehittyneiden. Ja sehän liittyy siihen, että tietty määrä energiaa pitää käyttää, mutta samaan aikaan voidaan näissä maissa hyvin, hyvin suuressa määrin parantaa tehokkuutta. Tietysti on muita mahdollisuuksia laskea tehokkuus, mutta minusta näyttää siltä, että jos tässä miettisimme todellakin alussa, että mitä tehokkuus on. Jos olisi tätä mietitty alussa, niin ei olisi näin paljon väärinkäsityksiä. Frau Kollegin Merkis. Kollega Merkis. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Pari asiaa, jotka halusin ottaa esille tästä tämän direktiivin osalta. <clears throat> Direktiivin soveltamisala, josta on jo puhuttu usean otteeseen, mutta minulla on sellainen tuntuma, niin kuin monella muullakin kollegalla, että on hyvin tärkeää, että me laajennamme tämän direktiivin soveltamisalaa ei pelkästään julkisiin rakennuksiin, vaan myös muihin sektoreihin. Ja se varsinkin näihin vuokrasektorin haavoittuvimpiin osiin. Ihmiset, jotka vuokraavat asuntoja haluavat lämpöä talvella, jos me haluamme suojella heitä laajentamalla tätä soveltamisalaa, silloin me, me silloin me edistämme investointeja, silloin me pääsemme tavoitteisiin, jotka tällä hetkellä eivät ole vielä sitovia, mutta joiden pitäisi olla sitovia, jotka pitäisi hoitaa samaan aikaan. On kuitenkin kysymys siitä, että meidän täytyy tehdä joko tai. Mutta jos jäsenvaltiot eivät halua tukea sitovia tavoitteita, silloin meidän täytyy olla ehkä ohjelistavampia mutta meidän täytyy osoittaa myös joustavuutta täytäntö, energiatehokkuuden, täytäntö, energiatehokkuustoimien täytäntöönpanon suuntaan, koska jokainen se valtio on erilainen ja meidän pitäisi pidättäytyä olemasta liian eksplisiittinen ja se valtioiden suuntaan, millä tavalla näitä toimia pannaan täytäntöön. Kyllä, sitovat tavoitteet, kyllä energiatehokkuutta, mutta vähän liikkuvavaraa kaikissa, kaikille jäsenvaltioille. Ja yksi hyvin lähellä minun sydäntä asia on se, että me aina keskitymme kovasti suuriin ratkaisuihin. Täytyy muistaa myös pienet ratkaisut ja energiatehokkuus, mikrotuotannon ja mikrotuotannon saralla. Minusta tämä energiakomissaari, hänellä ei ole riittävästi tuntumaa siihen, että monet, monesta pienestä voi tulla suuri. Ja me voimme muuttaa tämänkin asian tilan tässä tämän energiatehokkuusdirektiivin myötä. Energiamarkkinat tähän päivään mennessä eivät pysty vastaamaan kysyntään. Meidän pitäisi muuttaa infrastruktuuria ja energiamarkkinoita siten, että että voimme jättää kuluttajille riittävästi maksimaalisen määrän joustavuutta. Ja lopuksi vielä se, että tiedän, että meidän täytyy keskustella tästä asiasta Turmesin kanssa. Yksi minun asiani on se, että haluaisin nähdä, että kuluttajat saavat vähittäishinnan silloin, kun että ainakin se saisivat palkinnon siitä energiapalautteesta, joka tekevät, mutta olen, odotan kuitenkin vastauksia tähän. kiinnokseen. Kiitos. Ehkäpä se, minkä Korova Merkkis äsken puhui, niin lisäisi tähän pari lausetta. Aivan ne on niin pohdittavaksi. Minä en nyt kannata varsinaista energian sitovia energiasäästötavoitteita, niin mitä kauemmin olen kuunnellut, sitä enemmän minä päädyn sille kannalle, että eikö olisi viisaampaa määritellä sitova tavoite, mutta, ne, että ne kaikki, mutta jäsenvaltiot voivat päättää niistä toimista, millä tavalla siihen päästään. Koska vasta-argumentti, jonka olen kuullut tänään, se on kuullut Oettingeriltäkin nimittäin se, että jäsenvaltiot eivät tee sitä. Voidaan kysyä, että, että eikö, teemmekö päätöksen siitä, mitä neuvosto joka haluaa vai mitä me haluamme. Tätäkin täytyy miettiä. Nämä keskustelut ovat sellaisia, että me päätämme näin ja niin ja näin, koska neuvosto päättää niin ja näin. Meidän täytyy kuitenkin linjata oma kantamme. Jos se on oikea, niin sitten meidän täytyy sitten viedä se läpi. Anteeksi vain. Mutta herra Kelly. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Firstly, thanks to Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Turmesille ja itse asiassa kaikille panoksistaan tänä aamuna. Jos meillä on 2020 tavoitteet ja 25, 2050 vuoden tavoitteet, ne täytyy saavuttaa. Miten se tehdään? Yksityiskohdat täytyy selvittää, mutta pitäisi niitä arvioida ainakin joka kolmas neljäs vuosi, jotta voidaan tehdä justeerauksia. Koska jos tavoitteita ei saavuteta, niin heikennämme äh, kaikkea sitä, minkä vuoksi EU on olemassa. Ja Lissabonin strategian kanssa sitä oli ihan liikaa. Kaikkea täytyy katsoa kokonaisuuksina, se on mielestäni oikein. Ja hyviä mahdollisuuksia on saada aikaan tehokkuutta ja äh, energiakäytön leikkauksia kautta koko talouden. On totta, että kun talous elpyy, kuten toivomme, sitten energian kysyntä kasvaa. Ja se pitää laskea mukaan. Mutta samaan aikaan, jos meillä on sitovat tavoitteet, niin se pakottaa enemmän tai vähemmän kaikki keskittymään tavoitteiden saavuttamiseen. Se luo markkinat ja se saa aikaan sen, että esimerkiksi autot olisivat tehokkaampia, jos olisi tavoite että on tietyt säännöt, jotka pakottaisivat autoteollisuuden parantamaan tehokkuutta. Sama koskee rakennuksia. Viikonloppuna tapasin monia rakennusyrittäjiä välipiirissäni, jotka olivat kehittäneet ja sertifioineet täysin energiatehokkaita rakennuksia. He ovat saaneet sopimuksia ette usko myös Lähi-idässä, jossa öljyä on halvasti saatavilla, koska erot siitä nähdään. Meidän pitäisi asettaa vuodet, tietty aika, johon mennessä rakennukset, jotka eivät täytä standardeja energiatehokkuudessa, niitä ei pitäisi antaa rakentaa. Julkiset rakennukset, rakennukset erityisesti, joita hallitukset käyttävät, saman pitäisi päteä siellä minun havaintojeni mukaan viesti tehokkuudesta ilmastonmuutoksesta alkaa nyt olla uskottava. Ihmiset uskovat yleisön keskuudessa laajemminkin. Ja erityisesti kuten jos herra Turmes sanoi, jos e, sähkö voi olla halvempaa, niin täytyy todellakin tehdä nämä asiat. Täytyy päästä tavoitteisiin sekä ympäristöllisessä että myöskin käytännöllisessä mielessä ja erityisesti liittyen siihen, kun Euroopassa kehitetään taloutta. Rouva Uh, thank you very much, Chair. Uh, I will concentrate on... Kiitoksia kovasti. Keskityn artiklaan kolme. On hyvin tärkeää, että me selvitämme, miten kulutustavoitteet ja intensiteettitavoitteet saadaan hoidettua jäsenvaltioissa, millä tavalla tämä jaetaan jäsenvaltioiden tasolla, varsinkin niissä jäsenvaltioissa, joissa BKT on laskusuunnassa, kuten omassa maassani. Ennusteet sanovat, että, että BKT tulee laskemaan lähemmän vuoden kahden aikana. Meidän täytyy nyt katsoa näitä yksityiskohtia, millä tavalla tämä näkyy sitten meidän jäsenvaltioidemme tarpeissa. Toinen kohta, <clears throat> luulenpa, että Rova Fordin tekemä ehdotus on saman, samantapainen, mitä herra Vidal Quadras on ehdottanut, että, että meillä olisi kulutustavoitteet – taloudessa ylipäätänsä, eikä pelkästään teollisuudessa. Meillä on myös intensiteettitavoitteet teollisuudelle. Ford puhuikin teollisuudesta ylipäätään. Vidal Quatros puhui taas energiavaltaisuudesta teollisuudessa. Ehkäpä tämä, tässä voi löytyisi pohjaa kompromissille, mutta edelleenkin sekä kulutustavoitteet, rakennusten ja muiden sektoreiden osalta teollisuuden lisäksi pitää tehdä maakohtaisesti ja myös valtaisuus, intensiteettitavoitteet pitää tehdä sektorikohtaisesti. Meillä pitäisi olla mallin, malli, jolla voidaan nähdä nämä tulokset ja se, mikä, mikä on tilanne ja mitkä ovat konkreettiset luvut, koska me teemme kuitenkin tärkeitä päätöksiä koko taloutemme tulevaisuutta ajatellen Minulla onkin kysymys. Nämä kaksi henkilöä, jotka ovat ehdottaneet tätä, tai sitten komissiolta, että onko, onko näyttää jonkinlaisia numeroita, minkälaisia nämä ratkaisut voisivat olla. Ja tämä voisi olla jonkinlainen pohja kompromissiratkaisulle. Tämä on hyvin monimutkainen, mutta toisaalta todellisuuskin on monimutkainen. Näin ollen ratkaisu ei voi olla simppelin, yksinkertainen. Kiitos. Paul Rübig. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Äh, ich glaube, dass es gerade... Kiitoksia puheenjohtaja. Juuri PK-yrityksille olisi suuri mahdollisuus, jos tässä olisi esimerkkivaikutuksia eri alueilla. Ja tärkeintä on mielestäni se, että PK-yritykset valmistetaan koulutuksen avulla siihen, jatkokoulutuksen avulla siihen, siihen, että kun tässä tulee paljon käsityötä tarpeeseen, niin että heidät on hyvin koulutettu siihen. Ja tässä Eurooppalaisella teknologiainstituutilla olisi suuri haaste. Artikla 4. Sitä voidaan arvioida positiivisesti tässä mielessä. Artiklassa 3 kun on nämä tavoitteet, joista on jo useasti keskusteltu, ne ovatko sitovat hyviä, mutta ei rangaistusuhkauksia, vaan että asetamme kannustejärjestelmä näihin sitoviin tavoitteisiin, jossa sitten voidaan nähdä, että miten parhaita käytäntöjä jäsenvaltiossa toteutetaan ja viitearvoja, benchmarkkeja, joita voidaan sitten myös lyhyellä aikavälillä arvioida, että mitä edistystä sitten tosiasiassa on saavutettavissa. Lopultahan on kyse myös siitäkin, miten 2020 2020 tavoite voidaan saada sopusointuun uusien tavoitteiden kanssa. Onko ristiriitaa on, ovatko ne toisiaan täydentäviä. Tässä pitäisi tarkalleen selvittää, että miten me voidaan harmonisoida nämä kaksi tavoitteen asetantaa. Artiklassa 6 energiatehokkuus, säästötavoitteet liite 5, siihen se tietysti johtaa suuren projektaisen rasetukseen ja pitäisi kyllä nyt tutkia, että herra Stoibrecht tiiminsä kanssa tutkii tätä tarkemmin Ehkä onko tässä todellakin niin, että onko tämä byrokraattinen rasite todellakin tarpeen, ja täällähän on sanottu tänään, että parlamentin pitäisi toteuttaa vastaava vaikutusten arviointi, koska lopultahan on kyse siitä, että määritelmät, jotka tähän on mukaan otettu, niin sopeuttaa se, ne todellisuuteen. Jos ajatellaan sitä, että vaihdetaan kotitalouslaite, tehdäänkö se riippuvaiseksi keskimääräisestä laitteessa, niin miten sitten hallinnossa se voidaan hoit- asia hallita vastaavalla tavalla. Tärkeintä on myös se, että näytetään, että mitä esimerkillisiä toimenpiteitä on olemassa jäsenvaltioissa. Ja tässä olisi selonteko tarpeen ja kommunikaatio olisi tarpeen älykkään ohjelma, josta olemme käyneet jo keskustelun, voisi olla hyvä lähestymistapa tässä asiassa, että saadaan tätä tietoa laajoille kansalaispiireille ja tässä komissiota, komission pitäisi tekemään lisäehdotuksia. Keskustelu sertifikaateista tässä talouskriisissä. Minä pidän sitä myös turhana. Ei pitäisi nyt vielä lisää ajaa teollisuutta pois Euroopasta, sillä on jo tarpeeksi vaikea tilanne ihan päinvastoin. Myös tässä pitäisi katsoa, että mitä kannusteita voimme asettaa tutkimukselle ja tuotekehitykselle, jotta hiilidioksidipäästöjen rajoituksiin voitaisiin päästä mutta lisäkustannusrasite olisi mielestäni vain, se johtaisi suureen työttömyyteen, eikä se voi olla tavoite. Viimeinen kohta, varhaiset toimet, early actions. Tässäkin pitäisi harkita laajaa aikarajaa, jossa nämä voidaan tunnustaa. Ei voida olla niin, että niitä rangaistaan, jotka nyt jo hyvissä ajoin ja intensiivisesti ovat tällä alalla ryhtyneet toimiin. Ja sanotaan, että ei näitä hyväksytä, ei se paranna motivaatiota niiden keskuudessa jotka ovat tähän asti toimineet esimerkillisesti. Hyvät kollegat, puoli 12 tulee Puolan hallituksen edustajia paikalla. Tehän tiedätte sen, koska se on ohjelmassa. Täällä on vielä kuusi puheenvuoropyyntöä plus komissio plus esittelijä. Minä pyydänkin, että jos te voisitte puhua hieman lyhyemmin, että kaikki pääsevät puhumaan. Sitten kollega Matas seuraava. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Yleisenä kommenttina ottaen huomioon nämä käytetyt puheenvuorot. Luulenpa, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, että energiatehokkuus on arvokas asia ja edut voidaan havaita reaalitaloudessa, erityisesti pk-yrityksissä, kotitalouksissa. Se merkitsee kaikkien niiden kohdalla, jotka ovat kärsineet nykyisestä kriisistä. Meidän pitäisi pitää kunnianhimoisia tavoitteita enemmän kuin koskaan, koska meidän täytyy elvyttää kasvua Euroopan sisällä eikä Euroopan ulkopuolella lähi kuten äh, Rivik totesi aivan äsken. Totta kai me kaikki ymmärrämme, että energiatehokkuuden parantaminen on vaikeaa, koska se vaatii, vaatii äh, äh, etupainotteisia investointeja. Ja vaikkakin edut ovat taattuja, niin ne näkyvät vasta melkoisen ajan kuluttua. Tämä on se syy, miksi katson, että rahoitus on avain tämän direktiivin onnistumiseen samoin kuin Euroopan energialähdedirektiivissä oli asianlaita. Ja sehän on menestystarina pitkälti siitä syystä, että se oli laadittu kattavasti. Me kaikki tunnemme nykyisen tilanteen. Edessämme on huomattava luottoriski. Pankit eivät ole halukkaita lainaamaan kotikalouksille eikä reaalitaloudellekaan. Ja tässä lienee kaksi asiaa, jotka voisimme tehdä. Ensinnäkin uskon, että meidän pitäisi luoda painetta EKPn ja komission suuntaan, jotta voitaisiin määritellä ainakin joitakin selkeitä suuntaviivoja sen suhteen, miten Euroopan pankit, jotka hyötyvät kolmen vuoden rahoitusoperaatio-ohjelmista alhaisine korkoineen, millä tavalla ne sitten käyttävät tätä rahaa, tai ainakin miten ne voivat varmistaa, että osa tästä rahasta siirrettäisiin reaalitalouden käyttöön. Toinen asia, jonka voisimme tehdä, on, on mukana tässä viitintöluonnoksessa, nimittäin uusi artikla 2a, jos, jossa luodaan uusia rahoitusmekanismeja, jotka ovat, on, on, jotka puhuvat energiatehokkuudesta, joiden mukaan kaikki kunnianhimoiset politiikan osiot, jotka kuuluvat tähän direktiiviluonnokseen, että ne saadaan toteutumaan. Luulenpä, että ellemme varmista sitä, että rahoitus energiatehokkuustoimin osalta on kohdallaan, niin me pääse heidän 2020 tavoitteisimme. Tai sitten ainakaan emme pääse niihin johdonmukaisella tavalla. Ja pelkäänpä, että energiasäästövelvollisuus 1,5 prosentin tasolla ei riitä yksikseen. Sitten lopuksi puheenjohtaja, tämä asia kuuluu haavoittuviin, liittyy haavoittuviin kuluttajiin. Niiden täytyy saada tukea. Tämä on priorite- tämän ensisijainen asia. Ei ole kysymys siitä, että energialaskut olisivat pienempiä tulevaisuudessa, vaan että ne on varmistettava, että ne he eivät joudu, joudu vastaamaan energiatehokkuuden laskuista. Tämä väestönosa on kuitenkin vaikeimmassa tilanteessa investointien suhteen, mutta sillä on valtava potentiaali energiatehokkuuden parantamisessa. Kiitos. No vielä kerran pyytäisin lyhyempiä puheenvuoroja, että Saros.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 jos voitaisiin saada aikaan tulevaisuuteen suuntautuneita ehdotuksia, jotka sitten voisivat antaa suuren panoksen energiatehokkuuteen ja myös tulevaisuudessa joudumme käsittelemään tätä asiaa hyvin laajalti. Iloitsen kovasti siitä, että tuleva Tanska ottaa tämän asiakseen puheenjohtajamaana ja juuri nämä investoinnit ovat suuri teema tällä sektorilla ja tästä syystä ei ole ollenkaan niin yksinkertaista saada aikaan hyviä direktiivejä, hyviä säännöksiä ja päättää niistä. Tästä syystä sanoisin jotain rakennusalasta. Juuri asuntorakennuksessahan, rakentamisessahan voidaan säästää paljon energiaa. Ja juuri tästä syystä energiatehokkuus onkin niin tärkeää. Eli pitäisin kovin hyvänä, jos uusissa jäsenvaltioissa sieltäkin voitaisiin edelleen motivoida siihen, että, että siellä myös tulevaisuudessa voitaisiin saada motivaatiota uudisrakentamiselle siihen suuntaan, johon haluamme. Nythän lakisäännöksissä on vielä suuria eroja ja motivaatio ei ole aina niin korkealla energiatehokkuuteen rakennusalalla. Kyse on lämpöpumpuista ja muista toimenpiteistä. Tässä taloudelliset motivaatioasteet ovat hyvin erilaiset eri jäsenvaltioissa ja tästä syystä olisi oikein tärkeää, että rakennerahastoja voitaisiin käyttää edelleen lisämotivaationa, jotta sitten päästäisiin oikeisiin tuloksiin. Yksi kohta vielä. Kun ajatellaan tätä direktiiviä, niin niin ensimmäisessä artiklassa kohta kolme ja artiklassa kuusi on joitakin viittauksia, joista en ole ihan varma, että jos ajatellaan kaikkia jäsenvaltioita, niin pystyvätkö ne saavuttamaan. Eli en ole ihan varma, että kaikki jäsenvaltiot sitten vuosittain todellakin voisivat nämä suunnitellut luvut näistä sitoumuksista saavuttaa. Kiitos. President. Kiitos puheenjohtaja. Varsin hieno ja, ja kunniakas ajatus. Miksi pitää säästää, kun samanaikaisesti pyrimme kuitenkin saavuttamaan tasapainoisen tilanteen energian säästämisen osalta? Haluan kuitenkin tähän liittyen vielä miettyä, pari, äh, liittyen miet, esittää pari seikkaa. Tämän hetkinen tarve ei edelleenkään ole täysin tyydytetty ja sama äh, koskee myöskin tulevaisuutta. Ajattelen nimittäin tässä sitä, että äh, pyrimme mahdollisesti mahdollisimman nopeasti äh, kannattavaan tilanteeseen ottamatta äh, on kuitenkin energiamarkkinat. Jos me haluamme säästää, meidän on mm, luonnollisesti ajateltava ensisijaisesti kuluttajia ja pyrittävä välttämään niitä loisia, jotka pyrkivät tekemään rahaa energialla. Tämä on äärimmäisen keskeitä. Ja ylipäätään, jos ajattelee tavallisia kuluttajia ja esimerkiksi vuokra maaseudulla asuvia henkilöitä ja, ja huonommassa tilanteessa olevia henkilöitä. Meidän on mietittävä, millä tavoin heidän osaltaan tullaan toimimaan, koska he loppujen lopuksi maksavat kalleimmat viulut nimenomaan energiakulutuksen osalta. Siksi meidän onkin pyrittävä toteuttamaan tavoitteemme realistisesti, harjoitettava reaalipolitiikkaa ja otettava huomioon myöskin nimenomaan henkilöt, joiden tulotaso on varsin alhainen. Millä tavoin henkilöt, joilla on näin pienet tulot, miten he pystyvät sama etua siitä, että tuhannen euron kulusta vuositasolla annettaisiin 25 prosentin alennus. Eli heidän tilanteensa on suoraan sanottuna täysin kestämätön. Niin kuin sanoin, ne ikään kuin loiset, jotka käyttävät toisia hyväkseen energian, energiasaralla ja pyrkivät saamaan loputtomat määrät rahaa, tätä on vältettävä kaikin keinoin. Kun Euroopan parlamentissa käsitellään energiakysymyksiä, meidän on asetettava selkeät painopistealueet. Esimerkiksi maantiekuljetukset ovat edelleenkin etunena asemassa suhteessa rautatiekuljetuksiin. Millä tavoin voidaan ymmärtää se, että tuotantoa siirretään jatkuvasti maihin, jossa energiantuotanto on kuitenkin ikään kuin vajeen omaisessa tilanteessa. Nyt on kuitenkin kyse neljästä miljardista eurosta ja nimenomaan primäärienergian tuotannosta sillä summalla. pyritään siis vähentämään massaa, mutta toisaalta toimimme aivan itseämme vastaan, koska samanaikaisesti pyritään kuitenkin vähentämään kustannuksia ja käyttämään enemmän rahaa, jopa 400 miljardia euroa. Ajattelemme asiaa lähi, lä, lähes tulkoon pelkästään Euroopan unionin kannalta. Mielestäni kaikki valitsevat olosuhteet ot, olisi otettava huomioon. Rova van Bremt. That's in half a minute. Um, uh, Puolessa minuutissa halusin vain palata tähän strategiseen asiaan, joka koskee parlamenttia. Se, mikä minua ärsyttää, on, että meillä voi olla hyvä keskustelu, mutta mitä me haluamme saada aikaan, ei tukeuduta neuvoston linjauksiin ennen kuin lähdetään neuvottelemaan. Siinä mielessä neuvostolla on oma roolinsa ja parlamentilla on oma roolinsa. Ja siinä mielessä uskon, että herra Oettinger teki strategisen virheen, koska hän ei kannattanut sitovia tavoitteita. Ajetaan niitä takaa ja pyritään saamaan siihen laaja enemmistö taakse. Ja tässä tota, tärkeä tehtävä on tietenkin vesittelijöille ja varjoesittelijöille. Kollega Benson. Tak, herr formand. Tidligere i år stemte 520 kollegaer. Kiitokset puheenjohtaja. Vuoden alussa 520 kollegaa tervehti tätä energiatehokkuusaloitetta suurella ilolla. Jos täysistunnossa olla eri mieltä. Erimielisyys jatkunee tulevaisuudessakin, kun asiaa pitää käsitellä neuvosto- ja komission kanssa. No niin, nyt tältä pohjalta haluaisinkin esittää kysymyksen, joka liittyy tasapainotukseen. Yhtäältä Euroopassa halutaan tuottaa ja tätä kautta myöskin luoda ja ylläpitää työpaikkoja, pitää kiinni kohesiosta. Mutta tämän toteuttaminen käytännössä voi olla vaikeaa. Paul Rybik puhui PK-yrityksistä ja siitä valtavasta työttömyydestä, joka Euroopan unionissa vallitsee. Jos haluamme välttää yritystoiminnan siirtoa ja pyrkiä samalla siihen, että Euroopan unionin työpaikat säilyisivät. Me tarvitsisimme myöskin uutta teknologiaa, emmekä saa liikaa painottaa kolmansien maiden markkinoita. Eli mieluumminkin nyt peräänkuulutetaan tasapainoa ja puolisuutta kuin eri, eri eroja. Kiitos, Rova Gutierrez. Short. Okay. Lyhyesti. Listen. Ai, muchas gracias. Kiitos vaan. Itse esitin äh, parin tyyppisiä tarkistuksia. Ensinnäkin haluaisin todeta sen, että äh, on täysin rinnoin äh, sitä, että rakennusten lämmittämiseen liittyviä kuluja vähennetään. Mutta tämän hetkisessä muotoilussa asia on mahdoton toteuttaa käytännössä ja siksi vastustan sitä. Nimittäin neuvosto aikoo vetää tämän asian osalta nyt tilanteen todella tiukaksi. On selkeä ja, ja hyvä asettaa tavoitteita, mutta miten niihin päästä, missä keinot ovat? Esimerkiksi kahdeksan artikla. Millä tavoin mahdollistetaan se, että kaikki rakennukset vedetään samalle linjalle? Halutaan uusi toimintamalli, jonka puitteissa tavoitteissa energiankulutusta vähennetään. Toisaalta peräänkuulutetaan taas <clears throat> uudistuvien energialähteiden käytöstä. Tämä käytännön toteuttaminen on kuitenkin mahdotonta useissa yhteyksissä. Jos ajatellaan tilannetta vaikka kolmen neljän vuoden tähtäivellä, mielestäni tämä kulutuksen vähentämistavoite on mahdoton yhtälö. Me tarvitsemme sitä paitsi myöskin virkamiehiä ja virkailijoita, jotka suorittavat tällaisia energiamittauksia rakennusten rakennuksissa. Esimerkiksi minulla tietenkin on omassa kodissani lämmitys, mutta ei minulla ole mitään keinoja ruveta mittaamaan energiankulutusta. Miten tämä käytännössä toteutetaan? Eli summa summarum, mielestäni neuvoston on nyt mietittävä tätä asiaa. Sinänsä energian kulutuksen vähentäminen kodeissa ja, ja asunnoissa on hyvä asia, mutta miten se käytännössä sitten mitataan ja toteutetaan? Toisekseen, jos ajattelemme muita ongelmia, artikla 1 esimerkiksi, tai artikla 3, jos ajattelemme historiallista perintöä, joka meillä on, sitä on jo arvioitukin, miten Tämä, tämän tyyppisissä tapauksissa voidaan toimia. Mielestäni näissä yhteyksissä on syytä käyttää erilaisia kriteereitä ja, ja mittauksia. Eli selvää on, että kaikki haluavat varmastikin säilyttää historiallisen yhteisen perintömme, mutta jos käytännössä pyrimme käyttämään samoja parametreja ja mittareita kuin muissakin yhteyksissä, se ei käy. Siksi tarvitaan erilliset mitat sitä varten. Kiitoksia Turmes öö, lyhyesti. Komissiota täytyy pyytää ymmärrystä, mutta tota, meillä loppuu aika. Esittelijän täytyy nyt reagoida kuitenkin. Turmes, ole hyvä. Hyvin lyhyesti aloitan. Öö, niiltä, jotka eivät ole varjoesittelijöitä, koska varjoesittelijöiden kanssa voidaan jatkaa myöhemmin. Enkä pysty puhumaan, puuttumaan kaikkiin kommentteihin. Herra Ena, olette aivan oikea, oikeassa puhuessanne kohdasta, joka liittyy 6.5 äh, äh, artiklaan ja, ja nimenomaan energiaköyhyyteen. Ranskassa on käytetty rakennerahastojen varoja tämän tyyppisten asuntojen energiatehokkuuden lisäämiseen. Ja, ja mielestäni Ranskan esimerkki voi toimia varsin hyvin meilläkin ohjenuorana. Tässä pääsen Mesaruksen puheenvuoroon, olette oikeassa, erityisesti Etelä- ja Itä-Euroopassa on kysymys siitä, millä tavalla voidaan tukea investointeja, joilla voidaan parantaa talo, rakennuskantaa teidän maissanne. Siinä on kysymys rahoituksesta ja rakennerahastoista ja aluerahastoista ja koulutuksesta. Tämä liittyy myös siihen, mitä Paul Rivis sanoi. Meidän täytyy saada ruohonjuuritaso, pk-yritykset, insinöörit, arkkitehdit ja niin poispäin hyvin, hyvän koulutuksen piiriin, ja tämä on se syy, miksi artiklassa 13 ja 14 yritämme vahvistaa myös koulutusasioita. Ja Paul on oikeassa siinä myös, kun hän sanoi, että, että me tarvitsemme myös muita toimia ja välineitä, jolla saadaan energiaälykästä Eurooppaa. Me teemme jo paljon ja tuemme energiatehokkuutta siihen, siihen liittyvää koulutusta ja minusta meidän täytyy jatkaa tällä tiellä, koska loppupeleissä ei voida tehdä pelkästään lainsäädäntöä, vaan täytyy myös, me tarvitsemme myös pehmeätä politiikkaa, jolla voidaan täydentää tätä lainsäädäntöä. Podimaata on lähtenyt. Tämä on yksi ajatus. Jos kaikki yksityiset pankit Euroopassa saisivat seuraavan kolme kolmen vuoden aikana rahaa piikki auki yhden prosentin korolla ilman ehdollisuutta – Siitähän äh, näin herra Draghi päätti. Ehkäpä tämä on se, kun me olemme täysin hullussa kriisissä. Ehkä tämä on ainoa tilanne saada yksityiset äh, äh, pankit ostamaan valtioiden velkakirjoja tai joukkolainoja, mutta miksi investointipankki ei saa samoja ehtoja kuin yksityispankit? Miksi ei me emme anna Euroopan investointipankille niin ikään yhden prosentin rahaa, jotta voitaisiin sitten saada sijoituksia muun mm. muassa infrastruktuuri. Tämän valiokunnan täytyy auttaa ratkaisujen löytämisessä, koska se mitä nyt tapahtuu tällä hetkellä, Euroopan investointipankki saa oikeastaan on siinä tilanteessa, että osakkaita luottoluokituslaitokset rankaisevat näitä osakkaita ja näin ollen EIPn e korkotaso nousee ja jos me annamme julkiselle pankeille saman ehdot kuin yksityisille pankeille, niin se voisi olla yksi ratkaisu tässä. Eräskava vai jo tämä liittyy myös tähän energiavaltaisuuteen energiavaltaisuuteen ja siihen liittyvän keskusteluun ja näihin tavoitteisiin. Kaikki ne maat, joilla on miinusmerkkiset PKT-odotukset, jos me ottaisimme käyttöön energiavaltaisuustavoitteet, niin nämä maat olisivat mahdottomassa tilanteessa, koska ne, vaikka ne haluaisivatkin, niin ne eivät pystyisi pääsemään näihin tavoitteisiin. Siksi meidän täytyy yhdistää tämä keskustelu ja Vikin sanomat siihen, että pyritään saamaan kompromissi. Ja mitä myös Kerek sanoi, energiavaltainen teollisuus on toisenlainen eläin kuin rakennukset. Näin ollen me tarvitsemme ratkaisuja tähän. Minä tulen esittämään kompromissiesityksiä tammikuussa, jossa pyrin saamaan ratkaisun aikaan luomatta porsaa reikiä, koska me haluamme päästä 20 prosenttia. Meidän täytyy olla myös hyvin varovaisia siinä, että energiavaltaisuusindikaattorit eivät ole luomassa porsaa reikiä, niin kuin tässä artiklassa kolme sanottiin. Herra Kelly, en tiedä onko hän enää paikalla. Hän on oikeassa sanoessaan, että nuo yritykset Euroopassa, jotka, eh, jotka te, tekevät eh, erinomaista palvelua nolla energiakulutuksella, saavat markkinoita eh, Lähi-idässä, Aasiassa ja Amerikassa mutta ei tässä ole kysymys pelkästään tuotteista, on kysymys palveluista, on kysymys äh, rahoituspalveluista ja insinööripalveluista. Me voimme olla parhaita maailmassa palvelujen markkinoinnissa eh, tehokkuuden suuntaan. Ja tämä voi antaa meille vientimarkkinoita. Vielä yksi ajatus puheenjohtajalta, jonka myös Van Bremt otti esille. Sitovat tavoitteet versus sitovat toimet. Ja kun katsotte minun mietintöäni niin erityisesti tarkistuksia, jotka olen esittänyt. Marraskuussa minä olen luonut liitteen, jossa on yksityiskohtaiset kansallisesti sitovat energiatavoitteet. Ja se, miten minä sen tein, tein sen asiantuntijoiden kanssa, ja Saksan pitäisi olla tyytyväinen, koska se on juuri sitä, mitä Saksa tekee kotonaan tällä hetkellä. Ranskan pitäisi olla tyytyväinen, koska se on tismalleen sitä, mitä Ranska on luvannut tehdä. Ja niin poispäin. Ja tämä liite. Tanskan puheenjohtajakausi. Tanska otti tämän liitteen, meni Berliiniin, Lontooseen ja Pariisiin ja Madridiin. Ja tulos näistä ensimmäistä keskustelusta Tanskan hallituksen kanssa olivat se, että hallitukset sanoivat, että kaikki keskeiset hallitukset sanoivat, että ei missään tapauksessa näitä tavoitteita – en ole luopunut tästä ajatuksesta, mutta kaikki ne, jotka haluavat olla ammattimaisia neuvottelijoita, niin hei, meidän täytyy yrittää saada mahdollisimman sitovat tavoitteet, jotka ovat mahdollisimman lähellä 20 prosenttia. Mutta jos me avaamme neuvottelut pelkästään tästä ja olimme täysin alastomis, ja tämme kaikki vaatteemme pois tavallaan, ja millä tavalla sitten neuvotellaan? Me neuvottelemme, olemme täysin vailla vaatteita. Kun minä olin nuori, olin, pelasin äh, tota, rä, rä, räsypokkaa. Otin paljon vaatteita mukana. En koskaan joutunut, en joutunut koskaan tota, äh, tota, kalsareista pitemmälle, että olen yrittänyt olla hyvä neuvottelija tältä puolelta. Räsypokka puree. No niin, olenkin varmasti käsitellyt kaikki asiat. Herra Gerek, vielä yksi asia. Meidän täytyy äh, lyödä päämme yhteen. En tiedä, olitteko äh, kuulemistilaisuudessa, jonka järjestimme. Siinähän tuli selväksi, että koska on äh, tämä taantuma päällä, niin kukin eurooppalainen talous voi kasvaa tämän päivän 2020 välisen aikana noin 5, 5 vuoden, jopa 6 prosentin verran vuodessa – ja edelleenkin jäädä alle tämän perusennusteen, joka tehtiin vuonna 2007. Minusta meillä on ongelmana se, että meidän täytyy paremmin selvittää ja selittää, <clears throat> mit, mitä lukuja komissio esittää ja mitä ne tarkoittavat. Ja tämä on tietenkin helpompaa nyt taantuman aikana päästä näihin komission tavoitteisiin, joista haluan pitää kiinni, kuin se oli silloin, kun niitä laskettiin vuonna 2007. Alejo silloin kun Alita puhuu, niin te näette, minkälaiset, minkälaiset neuvottelukokemus tällä on tietenkin on sähköelämän yhteistyötä, se ei liity pelkästään kaukolämpöön ja kaukojärjitykseen, vaan siinä täytyy ottaa huomioon myös teollinen sähköelämän yhteistyötanto. Me varmasti jatkamme tässäkin työtä yhdistämällä nämä energiavaltainen teollisuus ja enpä nyt sitten mene muihin yksityiskohtiin, jotka mainitsit. Rova Hall, sinä painotit näistä julkisista hankinnoista. Minä tiedän, että, että tämä on vaikea asia. No miksi? Koska huomenna, huomenna keskiviikkona komissio esittää uuden kehysdirektiivin, puitedirektiivin julkisista hankinnoista. Ja mikäs nyt on tilanne tänä päivänä? Tänä päivänä on sellainen, että kun kun, julkin, kun kilpailutetaan julkisella sektorilla, silloin on mahdollista ostaa vain halvin sillä hetkellä, kun se nostaa, joka on tietenkin tilanne, että jos ostetaan jääkaappi, ei ole mahdollista ostaa kolmen aan jääkaappia, jos tämä jääkaappi on kolme prosenttia halvempi, kalliimpi kuin se, joka maksaa paljon enemmän aikaa sen koko elämän siis käyttöaikana. Ja toivottavasti komissio tulee huomenna esittämään tällaisen elinkaarikonseptin, joka olisi osa tätä kehystä. Silloin voisin pitää kiittää kiinni siitä, mitä me olemme ajaneet takaa tässä direktiivikeskustelussa, jos tämä elinkaari tulos laskee, niin mitä se merkitsee sitten energiatehokkuuden kannalta? No minäpä taidan lopettaa tässä myös, koska kello käy. Tämä on kovaa työtä, mutta uskon, että me onnistumme siinä. Kiitoksia. Danke sehr. Kiitoksia. Pahoittelen myös tätä aikataulua, mutta meidän täytyy hoitaa muitakin asioita, koska puolitoista tuntia Eihän normaalisti voida yhteen esitystä kohtaan varata enempää. Meillä on kuitenkin vieraitakin tulossa. Ja meidän olemme nyt jo muutenkin vartin myöhässä. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt tämä asia on päätetty. Meillä on Puolan hallituksen edustajia paikalla ja jotka, jos joku haluaa lähteä siitä huolimatta, niin muistakaa, että meillä on vielä yksi asia, josta on, sovi, josta on sovittava. And um, I think we will do it like Meine Damen und Herren, ich darf Sie... Hyvät naiset ja herrat, seuraava esityslistan kohta on nyt käsillä. Meillä on ilo saada toivottaa tervetulleeksi professori Vladimir Pavlaki, joka on Puolan äh, varapääministeri ja talousministeri. Hän edustaa täällä Puolan hallitusta. olemme tavanneet hänet aikaisemminkin keskusteluissa. Minä en puhu tässä pitkään, vaan pyytäisin, pyytäisin teitä rauhoittumaan. Ehkäpä salista poistuvat voivat poistua hitaasti ja rauhallisesti. Ja nyt annan puheenvuoron herra Kalinskille, jotta hän voi pitää esityksensä. Tervetuloa, herra Kalinski. Olkaa hyvä. Panie Przewodniczący, puheenjohtaja, hyvät kuulijat. Minulla on tänään kunnia esitellä teille lyhyesti yhteenvedon neuvoston työtä televiestintä- ja energia-asioissa. Ja esittelen tästä energiapuolen. Sekä esittelen myös sitä, mitä on tehty kilpailukykyneuvostossa. Ja siitä esittelen teollisuutta koskevan osan. Ja mitä Puola puheenjohtajamaana on tehnyt. Ennen kuin käsittelen tämän ensimmäisen neuvoston asioita, niin haluaisin muistuttaa, että ei voi esitellä tuloksia muistuttamatta, että miten suuri panos asiaan oli Unkarilla puheenjohtajamaana juuri sinä aikana sekä Eurooppa-neuvostossa että energianeuvostossa tehtiin päätelmät, hyväksyttiin päätelmät, joilla viitoitettiin tietä energia-asioissa myös Puolan puheenjohtajakauden aikana. Heinäkuussa joulukuussa vuonna 2011 puheenjohtajamaana painotimme kaksi, kahta erityistä asiaa. Ulkosuhteet energia-asioissa sekä energiatehokkuusdirektiivi. Ensimmäisen teeman puitteissa, joka on samaan aikaan yksi Puolan prioriteeteista puheenjohtajamaana, niin tärkein neuvoston menestys oli se, että 24. marraskuuta 2011 hyväksyttiin päätelmät energia- ulkopolitiikan vahventamisesta. Vaikea eh, neuvotteluprosessi Näistä päätelmistä osoitti, että miten paljon EU tarvitsee johdonmukaista ja yhtenäistä lähestymistapaa tähän asiaan, ja että miten nopeasti tarvitaan EUn kykyjen, kyvyn parantamista, että se voi puhua kansainvälisillä areenoilla yhdellä äänellä. Haluaisin kiinnittää huomionne tärkeimpiin osatekijöihin päätelmissä, joista sovittiin – liikenneviestintä- ja energianeuvostossa, ja, jotka sen jälkeen hyväksyttiin Eurooppa-neuvostossa 9. joulukuuta tänä vuonna. Koordinaation vahventaminen energiapolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta sekä että määritellään selkeästi rakenteet ja välineet sen toteuttamiseen niin, että pidetään yllä kompetenssijako EUn ja sen jäsenvaltioiden välillä sekä EUn toimielinten välillä niin kuin perussopimus määrää. Toiseksi vahvedetaan koordinointijärjestelmää, muun muassa niin, että koordinoidaan yhteisten kantojen muodostumista niin, että varmistetaan se, että keskustellaan säännöllisesti energianeuvostossa ja että on pääjohtajatason tapaamisia energia- ja ulkosuhteiden asiassa ja sen strategisista aspekteista. Kolmanneksi määritellään luettelo niistä kansainvälisistä järjestöistä, joiden puitteissa EU pyrkii esittelemään koherentin ja koordinoidun kannan. Neljänneksi painotetaan sitä, että vahvennettu ulkoinen ulottuvuus energiapolitiikassa EU:ssa on välttämätön, jotta voidaan tehokkaasti realisoida kolme osa pilaria siinä. Kilpailukyky, kestävä kehitys sekä toimitusvarmuus. Viidenneksi varmistetaan, että solidaarisuuden hengessä EU tukee kaikkia jäsenvaltioita niin, että Euroopan unionin komissio jäsenvaltion pyynnöstä auttaa sitä kahdenvälisissä neuvotteluissa kolmansien valtioiden kanssa. Sitten kuudenneksi Anna annetaan uutta puhtia, jotta voidaan laajentaa energiayhteisöä ja vahvistaa sitä sekä energiaa koskevaa peruskirjaa. Yhteistyön vahventaminen kolmansien maiden kanssa ulkoisista sisäenergiamarkkinoista niin, että tehdään yhteistyötä laajasti ymmärrettyjen EUn naapureiden kanssa. Kahdenneksi vahvennetaan energiaturvallisuutta – niin, että kehitetään infrastruktuuria, parannetaan energiaraaka-aineiden kuljetusten turvallisuutta ja parannetaan ydin, ydinenergiaturvallisuutta ja myöskin porauslauttojen turvallisuutta. Sovitaan yhteisistä periaatteista, joiden varaan energiakumppanuus rakennetaan kolmansien maiden kanssa. Ja kymmenenneksi sovitaan uusista aloitteista, jotka toteutetaan strategisen kumppanuuden puitteissa Venäjän, Yhdysvaltain, Intian, Kiinan, Etelä-Amerikan, Brasilian kanssa. Otetaan huomioon myös uusi sopimus Venäjän kanssa ja niin, että sovitaan energian etenemissuunnitelmasta Venäjän kanssa vuoteen 2050 asti. Yksi tärkeimmistä asioista oli se, että Euroopan unionin komissio sopi siitä, että jäsenvaltioille annetaan tukea niiden kahdenvälisissä neuvottelussa, jotka koskevat energia-asioita kolmansien maiden kanssa. Työt ovat käynnissä neuvostossa, joka koskee parlamentin ja neuvoston päätöstä sitä, että perustetaan hallitusten välisistä sopimuksista tietojenvaihtojärjestelmä. Tämä väline saa aikaan avoimuuden lisääntymisen ja helpottaa neuvotteluiden käymistä toimittajiemme kanssa. Minulla ei ole epäilystä siitä, että lähes yhteistyössä parlamentin kanssa, joka jo tekee omaa mietintöään tästä ehdotuksesta niin, että seuraava puheenjohtajamaa Tanska voi saada nämä neuvottelut menestyksellä päätökseen. Toinen prioriteettitoiminta neuvostossa tämän puolivuoden aikana on, ovat olleet työ E, energiatehokkuusdirektiivin osalta. Puola toimi intensiivisesti ja sen myötä pystyttiin samaan aikaan teksti, joka heijastaa tilannetta e, neuvostossa ja joka heijastuu liikenneviestintä- ja energianeuvoston e, hyväksymästä tekstistä 24. marraskuuta tänä vuonna Puola puheenjohtajamaana, kun se johti lainsäädäntötyöstä, lainsäädäntötekstistä tehtävää työtä, otti mukaan johdonmuka, äh, anteeksi, joustavuustavoitteita ja samaan aikaan, että voidaan sopeuttaa joustavat oikeuspuitteet ja niin, että voidaan saada myös aikaan energiatehokkuuden parantamista 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Puheenjohtajamaan mielestä nykyinen teksti on hyvä pohja seuraavalle puheenjohtajamaalle, jotta voidaan saada aikaan varhainen sopimus toimielinten välillä e- Euroopan parlamentin kanssa, johon on kehottanut myös Eurooppa-neuvosto päätelmissään 9. joulukuuta tänä vuonna. Puheenjohtajamaa panee tyytyväisyydellä merkille, että etenevät hyvin työs, myös työs, joilla pyritään luomaan sähköenergian ja maakaasun sisämarkkinat eh, saadaan ne vietettyä loppuun asti vuoteen 2014 mennessä. Ponnistukset tällä alueella, niihin ryhtyvät myös jäsenvaltiot, eh, kansalliset sääntelyelimet sekä siirtoverkko-operaattorit ja tehty työtä terämmöt EU-tasolla Aserin, Enson ja komission johdolla. Näihin töihin kuuluu se, että työstetään ja harmonisoidaan verkkoa ja markkinoita koskevia säännöksiä, tuetaan alueellisia aloitteita ja tuetaan alueellista integroitumista markkinoilla ja saadaan aikaan lainsäädäntöä, joka koskee sisämarkkinoita. Oikeuden alueella Unkarin suurten pyrkimysten vuoksi tai ansiosta pystyttiin hyväksymään lokakuussa ajoissa niin kutsuttu remit direktiivi, joka koskee eh, sähkön tukkumarkkinoiden avoimuutta. Markkinoiden, sähkömarkkinoiden integroinnin syventäminen vaatii konsultaatiota jäsenvaltioiden välillä silloin, kun harkitaan päätöksiä, joilla voi olla suuri merkitys energiamiksiin USA tai tuotantokapasiteettiin yhdessä tai useammissa jäsenvaltioissa johtopäätökset useista kokouksista ja konferensseista, joita on pidetty puheenjohtajakauden aikana, muun muassa epävirallinen ministerineuvosto, epävirallinen energiaministerineuvosto Wroclawissa syyskuussa osoittavat selvästi, että EUn täytyy puuttua käsitellä tätä ongelmaa lähitulevaisuudessa. Haluaisin vielä kiinnittää huomionne muutamiin muihin tärkeisiin hankkeisiin, joista olemme alkaneet keskustelut neuvostossa. Ensinnäkin direktiiviehdotus, joka koskee transeurooppalaista energiainfrastruktuuria epävirallisessa kokouksessa 19. syyskuuta ja sitten virallisessa 24. marraskuuta on käyty syvää, syvällistä keskustelua TEN-E-ohjelman tulevaisuudesta ja sitten direktiiviehdotuksen julkistamisen jälkeen, joka komissio teki, niin neuvosto alkoi intensiivisen työn työryhmätasolla neuvostossa tästä strategisesta asiasta. Sen toiseksi komissio julkaisi direktiiviehdotuksen eh, porauslauttojen turvallisesta toiminnasta. Se on tärkeää, että voidaan tehdä oikeat johtopäätökset Meksikonlahden kriisistä vuonna 2010. Minulla ei ole epäilystä siitä, että Tanska puheenjohtajamaana alkaa myös pian keskustelut parlamentin kanssa koskien näitä kahta lainsäädäntöehdotusta. Tulevat kuukaudet ovat neuvostolle, kuten myös parlamentille, kovan työn aikaa, jota tarvitaan siihen, että voidaan parantaa energian sisämarkkinoiden toimintaa jotta voidaan toteuttaa tavoitteet kestävän kehityksen osalta ja vahvistaa energiaturvallisuutta. Haluaisin nyt toivottaa tanskalaisille kollegoille neuvostossa menestystä, kun otetaan huomioon tämä tärkeä tehtävä, joka on neuvoston puheenjohtaminen. Uskon, että neuvoston puheenjohtaja, nykyisen puheenjohtaja Pavlak sekä hänen tanskalainen äh, seuraajansa voivat tavata teidän kanssa puolen vuoden päästä ja sitten voitte kuvata sitäkin puolen vuoden jälkeistä ajaa äh, toimielinten välisen hyvän yhteistyön ja tyydyttävän yhteistyön aikajaksoksi. No sitten teen yhteenvetoa neuvoston töistä, jotka koskevat äh, kilpailukykyä ja teollisuutta. Viitepisteenä työllämme olivat erityisesti kaksi lippulaiva-aloitetta Eurooppa 2020-strategian puitteissa. Vuosi sitten julkaistu selonteko integroitu teollisuuspolitiikka globalisaation aikana sekä aloite energia, anteeksi, raaka-ainetehokas Eurooppa olivat siinä pohjana. Tässä piirissä minun ei tarvitse muistuttaa siitä, miten tärkeä asema teollisuudella on eurooppalaisen hyvinvoinnin rakentamisesta ja kun ajatellaan myös Eurooppaa äh, taloudellisena johtajana maailman globaalilla areenalla ja innovaation lähteenä. Vuosi on nyt sitten mainitun julkaisun julkaisemisesta ja nyt sitten pyrimme, pyrimme saamaan kilpailukykyvisityä aikaan Euroopalle – Muistutan standardisaatiopaketista, josta pystyimme viemään töitä eteenpäin, tai sitten myöskin selonteko pienyrityksiä koskevan, alo- pienyrityksiä koskevan aloitteen tarkistamisesta tai sitten PK-yritysten toiminnan kansainvälistämisestä. Puola puheenjohtajamaana niin, että se on saanut täyden tuen muilta jäsenvaltioilta, on pyrkinyt näiden aloitteiden puitteissa – painottamaan teollisuuden merkitystä, erityisesti kun ajatellaan monia globaaleja haasteita. Ja 29. syyskuuta päätettiin neuvoston päätelmistä, siis kilpailukykyneuvoston päätelmissä painotimme muun muassa sitä, että hyvin päättäväisesti haluamme varmistaa sääntelyn jatkuvuuden ja sen, että se on ennustettavaa teollisuudelle. Siinä täytyy ottaa huomioon konkreettisten sektoreiden kyky sopeutua uusiin haasteisiin ja että käydään jatkuvaa dialogia teollisuuden edustajien kanssa ja otetaan huomioon heidän mielipiteensä. Nämä päätelmät painettivat myös sitä tärkeyttä, joka on sillä, että saadaan vapautettua potentiaalia raaka-ainepolitiikassa ja että mikä merkitys sillä on Euroopan kilpailukyvylle ja sen kansalaisten hyvinvoinnille. Neuvosto painotti myös sitä merkitystä, joka on sillä, että tarkistetaan jokaisen lainsäädäntöehdotuksen merkitys kilpailukyvylle EU:ssa aina siellä, missä se on mahdollista. ja myös siellä, missä tällaista vaikutusta voi olla jopa välillisesti. Ja tällaisia analyysiä pitää tehdä myös niin kutsutun competitiveness postingin puitteissa. Tällä voi olla suuri merkitys teollisuudelle. 21. marraskuuta oli korkealla tasolla kilpailukykykokous, jotta näille aloitteille voidaan saada vielä suurempaa puhtia. Kannattaa painottaa, että tällainen teksti pitäisi löytää sovelluksensa sekä Euroopan että jäsenvaltion tasolla. Joulukuun alussa neuvosto hyväksyi myös päätelmät, jotka koskevat lippulaiva aloitteen toteuttamista teollisuuspolitiikasta. Siinä oli tavoitteena painottaa neuvoston kantaa koko tällä alueella, ottaa huomioon myös pk-yritysten kansainvälistyminen ja yritysten yhteiskuntavastuu. Puola puheenjohtajamaana on ryhtynyt intensiiviseen työhön myös yhteisestä patentista. Ja kuten mainitsin aiemmin, jotta voidaan äh, soveltaa myös kilpailukykytestiä. Vuosi sen jälkeen, kun terveyspolitiikasta julkistettiin selonteko, niin tietysti nämä haasteet ovat edelleen hyvin voimakkaat. Tietysti koko talouden tilanne on heikentynyt Euroopassa ja on uhka sillä, että tulevaisuuden näkymät heikentyvät edelleen. Se liittyy rahoitusmarkkinoiden tilanteeseen, energian hinnan kasvuun, raaka-aineiden hinnan nousuun ja siihen, että täytyy konsolidoida budjetit. Tässä tilanteessa meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voidaan tukea talouskasvua. Samaan aikaan ei voida sallita sitä, että tehdään päätöksiä, joilla voisi olla negatiivinen vaikutus talouteen. Meidän täytyy ottaa huomioon mahdollisuus, että tuleva vuosi ei tuo merkittävää parannusta tilanteeseen. Kun otetaan edellinen huomio, niin EU ja jäsenvaltio, niiden täytyy keskittyä jatkotoimiin. Ja päätavoitteena täytyy olla varmistaa kilpailukyky teollisuudessa niin, että pyritään parantamaan talouskasvua ja sen seurauksena luomaan uusia työpaikkoja. Puheenjohtajakauden aikana teollisuuspolitiikassa on pystytty saamaan aikaan toivoa siitä, että tämä onnistuu. Työt onnistuivat hyvin ja suurissa määrin tämän keskustelua ystävällisen ilmapiirin ansiosta. Heinäkuussa Sopotissa keskustelimme ministereiden kesken teollisuuspolitiikasta ja sen yhteydestä ympäristöpolitiikkaan. Syyskuussa puhuimme konferenssissa Gdanskissa yritysten yhteiskuntavastuusta. Ja sitten lokakuussa Krakovassa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa harkitsimme sitä, että miten voidaan syventää yhtenäismarkkinoita. Toivon, että tämä yhteistyö eri alueilla jatkuu. Meillä on yhteiset tavoitteet, koska Euroopassa tarvitaan nykyaikaista, innovatiivista ja tasapainoista teollista pohjaa. Ja sitten lopuksi, hyvät kuulijat, haluaisin hyvin sydämellisesti kiittää Euroopan parlamentin tutkimuksen teollisuuden energiavaliokunnan puheenjohtaja Herbert Roilia tuesta meidän toimillemme. Kiitoksia kaikille varapuheenjohtajille, kuten myös jäsenille valiokunnassa. Ilman sitä, ilman yhteistyötä teidän kanssa ja sitä, että otitte nämä teollisuusasiat omaksenne, ei olisi saatu aikaan niitä tuloksia, joihin Puolan puheenjohtajakausi nyt päättyy. Kiitoksia. Kiitoksia, Rakaliski. Kaikki kollegat, jotka viime kuukausina ovat olleet tekemässä yhteistyössä Puolan kanssa puheenjohtajamaana, ovat pitäneet sitä miellyttävänä ovat olleet vakuuttuneita tästä yhteistyöstä, erityisesti se osa, jonka mainitsitte lopuksi, että Euroopan täytyy olla tarkkana, että teollisuus tarvitsee tulevaisuutta. Se on ollut jo Puolan yksi keskeinen asia. Sitä ei voi sanoa riittävän usein, että tämä substanssi täytyy ottaa huomioon poliittisissa päätöksissä, joita me teemme. Ennen kuin te tulitte, meillä oli mielenkiintoinen keskustelu energiatehokkuudesta Toivottavasti mietimme myös päätöksessä sitä, mitä me haluamme tulevaisuudessa. että me haluamme tukea teollisuutta. Nyt on muutama puheenvuoropyyntö, niitä on yksi. Riippu. E, kiitoksia. Herra professorin alustuksessa painotettiin monta kertaa, että miten suuri rooli oli puheenjohtajamaalla, kun luotiin teollisuuspolitiikkaa tai energiaturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä energia miksi että ulkoinen turvallisuus. Durbanissa oli äskettäin huippukokous, jolla oli suuri vaikutus, sillä tulee olemaan suuri vaikutus siihen, että miten meidän teollisuudemme kehittyy. Sen vuoksi tällainen kysymys, että mikä vaikutus eurooppalaiseen talouteen on sitoumuksilla, jotka tehtiin Durbanissa. Ja sehän tietysti liittyy päästöjen vähentämiseen. Kiitos. Ja, danke sehr. Darf ich Ihnen noch mal das Wort? Kiitoksia. Herra Kaliski, olkaa hyvä. Oder, äh, Sekunde. Der Gier... Ai, hetkinen. Girek, kysymyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Sopiiko? Dziękuję bardzo. Ja mam dwa pytania. Kiitoksia. Kaksi kysymystä. Toinen koskee tätä yhtenä, yhteistä patenttijärjestelmää, koska Puolaa tästä on kehuttu. Muun muassa Barroso kehui siitä, että se saatiin aikaan. Se oli suuri menestys todellakin, mutta haluaisin kysyä, koska tässä on tiettyjä yrityksiä saada aikaan parannuksia tähän asetukseen – Halutaan nimittäin jakaa Eurooppa eh, osiin. Ja jos puhutaan tästä 50 prosentin jakamisesta määrärahoista, jotka tulevat patenttisuojasta, niin ei ole varmaa, että miten markkinat määritellään riippuvatko markkinat siitä, että miten paljon on asukkaita tai mistä muista indikaattoreista. No sitten toinen kysymys. Lyhyesti haluaisin kuulla, kyllä vai ei, onko olemassa... No, tähän kysymykseen en saanut vastausta esittelijältä. Energiatehokkuus asiassa. Onko olemassa sellainen mahdollisuus, että joku EUn maa lisää tehokkuuttaan jopa 30 prosentilla, no 20 ihan varmasti, mutta samaan aikaan nousee energian kulutus, kyllä vai ei? Onko sellainen mahdollisuus? Good. Hyvä. Otetaan myös mukaan tähän. Olkaa hyvä, perhakaliski. Odpowiadając na jos vastaan rouva jäsenen kysymykseen, haluaisin sanoa niin, että yksittäisten jäsenvaltioiden talouden näkökulmasta ja myöskin EUn taloudesta kokonaisuudessaan näkökulmasta, niin jos ajatellaan näitä kasvihuonekaasupäästöjä, niin ei ole hyvä tehdä yksipuolisia sitoumuksia tilanteessa, jossa muut kehittyvät tai kehittyneet maat eivät sitä tee. Tällainen tilanne johtaa siihen, että kilpailukyky vakavasti heikkenee EU:ssa ja sen lisäksi, kun ajatellaan ilmiöt, jotka liittyvät hiilivuotoon, Sen vuoksi on niin tärkeää, Durbanin tulokset, jossa kaikki maat sopivat siitä, että 20, 2015 vuoteen mennessä täytyy saada aikaan globaali sopimus, johon kaikki maat, myöskin kehittyvät maat, ottavat silloin osaa sitoviin leikkaustavoitteisiin. Jos tekee yhteenvetoa siitä, että missä määrin Durbanin kokouksen tuloksia, ja kun ajatellaan hyvää koordinointia EU-tasolla, poliittisella ja teknisellä tasolla, niin missä määrin on saatu aikaan koherentti kanta EU:ssa ja miten on voitu olla johtavassa roolissa neuvotteluissa. EU saarivaltioiden vähiten kehittyneiden maiden kanssa yhdessä realisoi mandaattinsa, jotka, jotka siis mandaattihan hyväksyttiin ympäristöneuvostossa lokakuussa. Keskustelut alkavat tällä hetkellä siitä, että miten kaikki ilmastosopimuksen maat voivat ryhtyä näihin sitoumuksiin. Siis voidaan sanoa, että EUn menestys oli tai on se, että saatiin aikaan tasapuolinen sopimus tulevasta sopu, sopimuksesta sekä Kioton sopimuksesta. Sitten herra professori Gierkin kysymys. Voidaan sanoa näin. Viimeinen kysymys lyhyesti, koska se liittyy energiatehokkuuteen. Lyhyt vastaus kyllä. Voidaan parantaa energiatehokkuuslukua samaan aikaan niin, että energiankulutus ei vähene. Mutta mitä tulee sitten yhteisen patenttijärjestelmään? Niin Puola puheenjohtajamaana sillä oli tavoitteena se, että että työt edistyvät edelleen tästä paketista, mutta samaan aikaan otettiin huomioon se, että täytyy kunnioittaa tähän asti tehtyjä kompromisseja, joita on saatu aikaan 30-vuotisten neuvotteluiden aikana. Neuvotteluita monimutkaisti se, että Espanja ja Italia eivät ottaneet osaan, vaan oli vahvennettu yhteistyö. Mutta siitä huolimatta Puola pyrki saamaan aikaan sellaisia, rat, sellaisia ratkaisuja, jotka pystyisivät äh, kaikki hyväksymään lopulta sen ansiosta. Italia tuli mukaan niiden valtioiden piiriin, joilla on tarkoituksena kirjoittaa, allekirjoittaa sopimus yhteisestä patenttijärjestelmästä, ja tästä kompromissista olemme iloisia. Kompromissi oli parlamentin kanssa, ja tietysti se, että pk tuli lisähelpotuksia kompromissi, joka mahdollistaa sen, että annetaan patentteja yhdellä kolmesta kielestä, saksa, ranska, englanti, oli meille puheenjohtajakauden aikana arkaluontoisin aspekti eh, neuvottelussa neuvostossa. Järjestelmä, joka perustuu näihin kolmeen kieleen, Eurooppalaisessa patenttivirastossa oli se, josta pystyttiin saamaan sopu Haluaisimme, että tämä sopu hyväksyttäisiin kaikkien puolelta, jos ei ole mahdollista, niin olemme sitä mieltä, että että jos tämä viimeinen mahdollisuus on sitten vahvennettu yhteistyö melkein kaikkien sen valtioiden välillä, on hyväksyttävissä oleva ratkaisu. Sitten määrärahojen jako. Se on hyödyllistä erityisesti sellaisille maille, joissa on alhainen patenttiaktiivisuus. Eli hyödyllinen se on yleisesti ottaen, voidaan sanoa näin. Kollega Ransdorf. Kollega Ransdorf. Bardzo, panie przewodniczący. Tak, e, moje pytanie jest... Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyt kysymys. Täällä Euroopan parlamentissa on mietintö kaivosten sulkemisesta. Tiedän, että aihe on tärkeä Puolalle. Siellähän käytetään hiiltä. Ja mitkä ovat olleet tulokset Puolan puheenjohtajakauden aikana? koskien puhdasta hiiliteknologiaa. Odpowiadając na to pytanie... Vastauksena tähän kysymykseen vahvistan teidän sanomanne siitä, että miten tärkeä hiili on Puolan taloudelle. Ei, ja uskon, että ei pelkästään Puolan taloudelle. Minusta näyttää, että on yksi ongelma siinä, että miten määritelmään, että mitä tarkoittaa puhdas hiili. Onko puhdas hiili sitä, että parannetaan energiatehokkuutta voimalaitoksissa 30-35 prosenttia vai 45-60 prosenttia. Olemme käyneet keskusteluja etenemissuunnitelmasta energian osalta vuoteen 2050 mennessä. Tämä oli korkean tason ryhmän tasolla Meistä näyttää siltä, että jos tuetaan puhdasta teknologiaa, puhdasta hiilitekniikkaa, riippumatta siitä, että miten puhdas hiili määritellään, on välttämätöntä yhteisessä energiapolitiikassa. Ja sen lisäksi puolen puheenjohtajakauden aikana keskustelimme useasti eri foorumeilla tästä asiasta. Gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Näin ollen sitten päätän tämänkin esityslistan kohdan. Kiitän professori Kaliskia lämpimästi, mutta kaiken kaikkea haluan kiittää Puolaan puheenjohtajakautta. Minusta tämä on ollut hieno puheenjohtajakausi, erinomaista yhteistyötä ja te saitte toteutettua eräitä projekteja saaden, saitte ne päätöksenkin, mutta kiinnostavaa ja pitkän päälle tärkeämpää oli myös se, että huolehditte osalta osaltanne siitä, että Euroopan poliittisessa keskustelussa realismin ää, ää, kantti ja huolellisempi ää, suhtautuminen teollisuuden etuihin on tullut ää, enemmän näkyviin. Tässä oli minusta oikein hyödyllistä. Ja varmasti lähivuosina tämä tulee tukemaan meitä mehän tulemme muutoinkin olemaan yhteistyössä. Vielä kerran lämpimät kiitokset teidän antamistanne tiedosta, hyvästä yhteistyöstä. Pyydän teitä välittämään nämä kiitokset meidän teille henkilökunnalle. Kiitoksia. Ja jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować. Haluan vielä kiittää hyvin sydämellisesti puheenjohtaja hyvästä yhteistyöstä. Haluan kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, valiokunnan jäseniä ilman teidän apuanne. Emme olisi pystynyt toteuttamaan prioriteettejamme ja koko sydämestäni Puolan puheenjohtajan nimissä haluan toivottaa Tanskan kollegoille, kollegoillemme parhaita mahdollisia tuloksia heidän puheenjohtajakaudellaan. Kiitoksia. So, damit ist diese Sitzung... No niin, tämä kokous on päättynyt, niin kuin tiedätte tässä on nyt vähän aikaa tuolla ulkopuolella on lasilliset tarjolla. Kaikki ovat tervetulleet, jos on aikaa. Kiitoksia. Palvelu on päättynyt kuulemiin.